Colleagues, first of all. Kollegat, hyvää uutta vuotta. Niille, joille en hyvää uutta vuotta ole vielä toivottanut. Myös henkilökunnalle ja tulkeille hyvää uutta vuotta. Ensiksi pyytäisin, että hyväksyisitte luonnoksen Hyväksytty, kiitos. Ja 25. 26. marraskuuta kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Hyvä hyväksytty. Ja sitten siirrytään päivän töihin, eli Najades 2 ohjelma, jolla tuetaan sisävesiliikennettä ja tähän liittyy pienoiskuuleminen. Olen juuri selittänyt kollegoille, jotka ovat täällä puhujan korokkeella kanssani, kuinka jäsenet ovat aina innokkaita kuulemisista ja, halu- ja haluavat, että niin kutsutaan asiantuntijoita – mutta hyvin harvat ilmestyvät paikalle kokouksiin. Tämä on yksi heikkouksista, jos tämä sana sallitaan siinä, miten tämä talo toimii. Mutta toivon, että lisäjäseniä ilmestyy vielä paikalle. Vartman Kohl, mietinnön tekijä, esittelijä, ei pääse paikalle. Kuulemisensa on kaksi paneelia. Ensimmäisessä käsitellään Ensiksi äh, sisävesiliikenteen optimaalista integrointia liikenneketjuihin ja toisessa paneelissa käsitellään modernia sisävesiliikenteen laivastoa. Neljä asiantuntijaa, kullakin asiantuntijalla on kuusi minuuttia esitystä varten. Sitten kysymyksiä ja vastauksia toivottavasti jäseniltä. Pitämättä puheita. Aloitetaan osasta yksi kohti. Ensiksi lisäisin vielä, että Euroopan komission paikalla, jonka aina unohdan, mutta hän rakastavat minua liikennepääosastolta DG Movelta on edustaja komissio. Puheenvuoro on teidän. Good morning, ladies and gentlemen. Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin kovasti kiittää Euroopan parlamenttia siitä, että se on järjestänyt tämän kuulemistilaisuuden sisävesiliikenteen eduksi. Meidän on ilo saada olla tällä teidän kanssanne paikalla olla mukana myös kuulemassa asiantuntijapaneelia. Haluaisin lyhyesti esitellä ajatusohjelman. Kuten tiedätte, tämä on ohjelman toinen painos. Edellinen sisälsi useita eri toimintamalleja viisi eri aluetta, jossa kymmenen noin toiminta-aluetta jokaisessa. Ja sen jälkeen se, mitä olemme halunneet tehdä, on ollut keskittää kaikkien ponnistukset rajattuihin toimiin, joilla olisi suuri vaikutus. No edes kaksi ohjelma on toimintasuuntautunut. Älkääpä myöskään tuomitko tätä ohjelmaa näiden kahden lainsäädäntöehdotuksen pohjalta, jotka teillä on edessänne. Ja Yksi niistä on ehdotus niin sanotun vararahaston paremmasta käytöstä. Se on oikein tärkeä asia, jos ollaan kriisitilanteessa. Ja toinen on valmisteleva toimi, jonka avulla voidaan ottaa käyttöön tämä uusi hallintojärjestelmä, jota ehdotamme. Sen lisäksi meillä on paljon muita toimenpiteitä tulossa. Ne nivoutuvat laadun, ympärille seuraavalla kuudella intervention osa-alueella. Infrastruktuuri, innovaatio, markkinat, ympäristö, työpaikat ja taidot ja monimuotoinen integraatio. Jokaisessa näissä kategorioissa on paljon erilaisia toimia. Ja näin TNT ohjelmissa Euroopan, Euroopan verkot ohjelmassa ja Horizon 2020 ohjelma on tässä mukana. Se mahdollistaa sen, että voimme ottaa käyttöön käytettävissä olevat EU-voimavarat. Ja rahoitusmahdollisuudet menevät pidemmälle kuin mitä voidaan olettaa pelkästään yksittäisestä ohjelmasta tapahtuvan. Eli pyrimme saamaan Najate sille täydet rahoitusmahdollisuudet tueksi sen sijaan, että meillä olisi tällainen rajallinen määrä varoja. Kun katsotaan sisävesiliikenteen laatua, se saa hyötyä sisämarkkinatutkimuksista ja olemme keskustelleet toimialasta, mm, joka on tänne paikan päälle tänään kutsuttu kertomaan siitä, mitä se tarvitsisi, jotta voitaisiin kohdentaa tukitoimet kestävien liikennemuotojen kehittämiseen uusissa TENT-väylissä. Tavoitteena on myöskin sosiaalisen lainsäädännön uudelleenmuokkaus, mikä on seuraavan komission suuri tehtävä. Ja kun puhutaan työpaikoista ja pätevyyksistä tällä alalla <clears throat> ja muista sosiaalisista näkökulmista, kuten esimerkiksi niistä, jotka liittyvät markkinoille pääsyyn, ja miehistön mahdollisuuksista, ei pelkästään laivassa olevan miehistön mahdollisuuksista, niin kaikki tämä on mukana. Ja tällä hetkellä otamme myös huomioon jo, joilta saatavat tiedot, jokipalvelusta saatavat tiedot, jotta voimme integroida joet myös täysin sisävesiliikenteeseen. tehtaalta kuluttajalle kuljetus ei onnistu, jollei liikennemuotoihin integroida myös muita muotoja. Ja näin ollen tähän otetaan mukaan myös uusia liikennemuotoja ja painotetaan logistiikkaa turvallisuuden ja operaatioiden lisäksi. Toimialalla on edessään tiettyjä ongelmia ainakin tietyillä osilla siitä, Jotta näistä päästäisiin yli, tarvitsemme keskittyneitä toimia. Siitä syystä olemme ryhtyneet siihen, että avaamme ovemme näille jokikomiteoille ja ainoastaan sillä tavalla, kun otamme huomioon kaikkiin sisävesiliikenteen eri organisaatiot, voimme saada aikaiseksi kestäviä tuloksia. Henkilökohtaisesti haluaisinkin tervehtiä tuon toimialan edustajia jotka tänään ovat täällä paikalla. Ja ainoa mahdollisuus toimia on se siinä tapauksessa, että toimiala kykenee hyödyntämään sen rahoituksen, joka sille on myönnetty. Kuten tiedätte, niin nämä kaksi esittämämme ehdotusta, yksi niistä on kiireellinen, ja olemme kovin kiitollisia Euroopan parlamentille siitä, että se ottaa tämän asian esille. Kysymys on tämän vararahaston avaamisesta vastinnena kriisiin. Ja toinen on tämä uusi hallintomuoto, mikä on tärkeää, jotta <clears throat> voitaisiin saada yksi yksittäinen sisävesialue koko Euroopan unioniin, ei pelkästään, anteeksi, koko Eurooppaa mantereena, ei pelkästään EU-hun, ei pelkästään Reinin alueelle tai Tonavan alueelle, vaan koko Euroopan alueelle. Mitä tulee näihin mm, mietintöihin, haluaisimme onnitella parlamentin esittelijä aivan erinomaista työstä, joka on tehty tähän mennessä. Meillä on kommentoitavaa. Ja haluaisimme nähdä, että tämä Byrokratian vähentämisvaatimus koskisi tietysti myös komissiota, mutta nämä ovat sitten yksityiskohtaisempia vaatimuksia, joihin palataan myöhemmin. Kaiken kaikkiaan haluaisin sanoa, että <clears throat> käsittääkseni Anteeksi, haluan kiittää teitä kaikkia siihen, että olette olleet mukana tässä pitkässä neuvotteluprosessissa, joka on johtanut Majates-ohjelman julkaisuun. Olemme tehneet yhteistyötä toimialan kanssa viimeisen kolmen vuoden ajan Viime vuonna esittelimme työohjelman ja nyt sitten uusin ajatusohjelma on erittäin laajapohjaisen työmme lopputulos. Tästä syystä haluaisin kiittää teitä hyvää puheenjohtaja ja annan teille takaisin puheenvuoron. Thank you very much, Mr. Theoligotis. Kiitos herra Filigotis. Nyt ensimmäinen osa optimaalinen sisäliikenteen ja kuljetusketjun integroiminen. Kanda Sheppe, ensimmäinen viidestä. Hän on Euroopan sisävesiliikennöitsijän yhdistyksestä. Duisburgin, äh, Duisburgista Katrin Obst, joka on Euroopan sisävesisatamista. Peter Magic, joka on Donavan jokikomissiosta ja sitten NAFLAS International niin vanhempi sektori ETFn puolesta. Karen. Karen da Schreppe. Äh, Euroopan sisävesiliikennejärjestöstä. Kuuden minuutin kello pyörii. Puheenvuoro on sinun. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää auttamatta kaikille sisävesiliikenne Europe, Inland Navigation Europe, on lähinnä julkisten ja puolijulkisten toimijoiden järjestö, jotka pyrkivät parantamaan ja kestävämpään liikkuvuuteen, ja vesiliikenne on erittäin tärkeä voimavara. Joten me näemme äh, vesiliikenteen keinona ja nostaan jonain itseisarvona. aivan kun on järkevää, että ihmiset li- pääsevät liikkumaan paremmin, on myös järkevämpää, että rahti pystyy liikkumaan hyvin. Tässä näyttää kuvassa laivaa, mutta voidaan nähdä judan tai parempaa kapasiteetinhallintaa on paljon, mitä voimme tehdä järjestelmän toimimaan saattamiseksi paremmin. Olemme viime vuosina nähneet, saaneet yhteenottoja monilta rahtiyhtiöiltä. He haluavat käyttää enemmän sisävesiliikennettä ja integroida sen osaksi kuljetusketjua. Nämä ovat lähinnä uusia käyttäjiä. He eivät tunne järjestelmää. Tässä on kysymys tällaisista normaalista päivittäistä brändeistä, tai yleensä näy. Tämä on merkki siitä, että uusia asiakkaita saattaa olla tulossa, mutta myöskin Euroopan talous muuttuu raskas teollisuus lähtee ja bulkkirahti vähenee jonkun verran, hiili, teräs ja niin poispäin. Ja nämä välisiä muutoksia. Haluan varmistaa sen, että nuo uudet asiakkaat saavat parhaat kontaktit äh, raht, rahtajan puolelta kontaktit syntyvät. Mutta tässä on tietysti esteitä, jotka täytyy poistaa. Meillä täytyy olla politiikka, jolla tämä toimii. Tämä on tällainen systeemipolitiikka. Tämä ei perustu ainoastaan kulutusmoodeihin. On tärkeää, että navigointi toimii. On tärkeää, että navigointi toimii järjestelmän sisällä. Jos me haluamme tällaisen kulutuskäytävän järjestelmän, jonka te olette yhdessä komission ja neuvoston kanssa luoneet, niin silloin täytyy tarttua asian joka haaraan, ei ainoastaan infrastruktuuriin, vaan myöskin tähän digitaaliseen infrastruktuuriin informaatiota täytyy jakaa, myös kulutuksia täytyy jakaa. Jos me olemme konsolidoimaan rahtia, niputtamaan rahtia, tämä vaatii paljon optimointia yrityksiltä, myös yhteistyötä. Tämä monimutkaista asioita, joskus myös juridisesti monimutkaista asioita. Meidän täytyy tarkastella myös kilpailulainsäädäntöä. Täytyy myös varmistaa, että, että energiaintensiivisen kulutuksen käyttö, joka on erittäin yleistä, ja että hii- vähenisi ja että hiilijalanjälki pienensi. Kustannusten kannalta, infrastruktuurin ja ulkoisten vaikutusten kannalta on hyvä, että ei laita kaikkia rahtia yhteen koriin, vaan että hyödyntää kaikkia resursseja. Ja se hölmä unohtaa sisävesiliikenteen. Najades kakkosen myötä 2014-2020 pyörivän ohjelman avulla tärkeää on täytäntöönpano. Ja prioriteetit meidän kannalta ovat tämä kova infrastruktuuri, mutta myös kestävät palvelut ja innovaava teknologia. Tämä kova on ratkaisevaa. Tässä talossa olette tehneet loistavaa työtä. Meillä on kaikki tärkeät vesitiet mukana tässä käytävissä. Se merkitsee maksimi yhteisrahoitusta. Voimme vihdoinkin tehdä töitä ja on paljon kypsiä projekteja putkessa. Korkeampi yhteisrahoitus on monille hallituksille kynnys tätten aikaansaamiseksi. Meillä on myös poliittisesti vaikeampia projekteja, ja siellä roolinne on päästä eroon tästä voittajat ja häviävät lähtökulmasta. Ei pidä asettaa sisävesiliikennettä muita vesiliikenteen käyttötapoja vastaan. Vesiliikenne on monimuotoista ja väylien käyttöä monimuotoista. Kaikki voivat voittaa, kun nämä poliittisesti vaativat projektit saadaan toteutettua. Sitten meillä on digitaalinen puoli, jolle on oikeudellinen kehikko, ja meidän täytyy täytäntöön panna tämä myös digitaalisella puolella, ja voimme jälleen, voitte vähän painaa päälle, että komissio saa tämän puolen toimimaan. Ja on hyvä, että kestävät palvelut ovat osana TNT ja SEFin osa. Teillä on lainsäädäntöehdotuksia pöydällä. Paljon ei tarvitse muuttaa. Olisi oikein hyvä, jos saisitte tämän nopeasti ja tehokkaasti hyväksytyä ennen ää, vaaleja. Jätetään tämä tähän. I'm move on to... Uh... Kiitos Karin. Ja Erik Stark, joka on Duisburgin sitä johtaja ja vastuussa sisävesi logistiikasta. Äh, äh, Kiitoksia. Puhun teille äidinkieltänne, äidinkieltäni. Ja näette tuossa nuo kalvot edessänne englanniksi. Ja itse asiassa haluaisin lähteä liikkeelle näistä käytännön näkökulmista. joissa erityisesti katsotaan logistisia kysymyksiä ja logistiikan hoitajia, kun puhutaan sisävesiliikenteestä. Tärkeä kysymys on se, että ei voida puhua pelkästään sisävesiliikenteestä, vaan sitä täytyy puhua aina integroituna osana suurempaa järjestelmää. No helppohan se on sanoa, mutta Euroopan tasolla ja kansallisissakin hallituksissa on henkilöt, jotka tarkastelevat tieliikenne- ja rautatiekuljetuksia, kuten myöskin vesitiekuljetuksia. Kaikki tämä täytyy yhdistää. Satamat ovat avainasemassa ja ne ovat erittäin hankalassa tilanteessa tällä hetkellä. Meillä on kolme uutta satamaa rakennettu äskettäin. Siitä huolimatta on tärkeää antaa näkymiä myös sisävesiliikennealalle. Sisävesiliikenne voi kasvaa vain bulkkikuljetuksissa, muussa rahtikuljetuksessa. Mutta ei konteja voi pelkästään pinota toistensa päälle. Ja meidän täytyy siitä syystä huolehtia koko infrastruktuurin parantamisesta. Siitä syystä olisi tärkeää parantaa tämänhetkistä infrastruktuuria. Kuten on sanottu aiemmin ja aion sanoa nyt uudelleen, meidän täytyy tätä rakentamista edistää askel askeleelta. Täytyy katsoa Tonavan ja Reinin välistä yhdistämistä ja hoitaa se niin, että itse asiassa saadaan aikaiseksi kunnollinen äh, lisä kansainväliseen kuljetusjärjestelmään. Tukisin komission näkemystä siitä, että me emme saa mitään järkeviä vastauksia tällä alalla. Mutta meidän on kuitenkin mahdollista saada aikaiseksi Pohjanmereltä Euroopan keskiosiin aivan toimiva sisävesikuljetusjärjestelmä. Kun katsotaan näitä sisävesijärjestelmiä, niin meidän täytyy kehittää sitä parhaiten, jos ne sisällytetään intermodaalijärjestelmään. Ja tässä on tarkoitus toimia kumppanina myös rautatiekuljetuksille. Eri liikennemuotojen yhdistämistä täytyy edistää, ei pelkästään yksittäisiä liikenteen toimintia. Tietysti yksittäisille kuljettajille on tärkeää, että niillä on hyvä infrastruktuuri käytettävissä, mutta loppujen lopuksi Järjestelmä toimii vain talousjärjestelmän osana, jos meillä on <clears throat> eri liikennemuotojen yhdistelmä lähtökohta käsillä. Näytän tätä verkostoa tässä teille. Tässä nähdään vasemmalla rautatieverkosto. Tässä on Duisburgista lähtevät suorat rautatieyhteydet. Ja toisella puolella on sisävesiliikenne, verkosto. Kaksi kolmasosaa on Reinillä. Ja näin ollen tässä on jotain esimerkkejä. Olemme, olemme esimerkiksi perustaneet Audin varaosakeskuksen. Tämä on maailmanlaajuista palvelua harjoittava yksikkö. Ajatuksena oli se, että itse asiassa nämä hyödykkeet vietäisiin valmistajalle Duisburgin kautta. Eli laiva lähtee sitten joka päivä kontteineen. Ja Volkswagenkin on tehnyt samoin. Tehän tiedätte, että tässä on kysymys aivan valtavista aluksista. Ja Saksassa on sitten myöskin tällainen rautatieohjelma, joka mahdollistaa sen, että hyödykkeet ja tarvikkeet voidaan saada Duisburgin joko pienemmillä aluksilla tai sitten ne voidaan muulla tavalla kuljettaa paikan päälle. Toinen esimerkki on Reinin veden taso. Vuonna 2009 tuo taso oli kovin matala. Emmekä voineet kuljettaa kaikkia tavaroita Duisburgin asti ne saatiin luonnollisestikin rautateitä käyttäen, mutta eteenpäin viimeinen sitten loppukuluttajalle oli kyllä kovin monimutkaista. Jos ei löydetä tapaa, millä tätä intermodaalia kuljetusmuoto voidaan kehittää, niin silloin emme oikeastaan voi luottaa sisävesikuljetuksiin. Meidän täytyy kuitenkin luoda luottamusta siihen. Mielelläni käyn tässä myös teidän kanssanne keskustelua tästä asiasta ja suhtaudun avoimesti esitettäviin kysymyksiin. Sitten Katrin Obst. Euroopan sisävesisatamien yhdistyksestä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää huomenta näistä herrat. Kiittäisin mahdollisuudesta esitellä näkemyksemme Najadis-paketista. Euroopan sisävesisatamien yhdistys edustaa noin 200 satamaa 19 EU-maassa ja jossakin jatkuvat EUn ulkopuolellakin. Kun kuulette sisävesisatama-sanan, usein ajattelette vettä. Tärkeää muistaa, että sisävesisatamat ovat multimodaalikuljetuksen napoja, eli siinä on sitten rautatie- ja tieyhteydet myös sisävesikuljetukseen tarvitaan sen tarvitaan kulutuksen viimeistä pätkää varten muita modeja, koska täytyy siirtää tavarat no, sujuvasti eteenpäin. Teollisuusseuduilla tarvitaan joustavaa liikennettä ja sisävesen satamat mahdollistavat tämän. I'd like to start with some general remarks uh, on NIADAS. The European Federation of Inland Ports fully supports the general aim. Me tuemme No edes kolme paketteja. Katsotaan. No kahden rahoitus liittyy Connecting Europe satamassa projektiin. Jossakin määrin tämä on mielekästä, mutta tässä multimoodi lähestymistavassa sisä äh, vesikuljetuksen erityispiirteet täytyy tunnustaa. Systemaattisten tavoitteiden mukaan ottaa eri politiikkaa on tärkeää. Tämän lisäksi on tärkeää pitää huolta hyvästä koordinaatiosta muiden pääosastojen kanssa. Ajatellaan esimerkiksi kilpailupääosastoa, joka haluaa valtion apua suuntaviivat satamille, myös sisä, sisätämille. On tärkeää, että sisävesisatamien tukisäännöt ovat johdonmukaisia ja tukevat niitä TNT-tavoitteiden mukaisesti. Näiden eri aiheiden joukossa mainitsisin infrastruktuurin. Koulutuksen valkoisessa kirjassa pyritään siihen, että siirrytään pitkistä tiekuljetuksista kestävimpiin lähestymistapoihin, kuten Äh, vesiliikenteeseen. Siksi rahdin siirtäminen äh, vesiliikenteeseen on olennaista ja ilman hyvin toimivia sisävesisatamia taas ei ole mon, multimodaalisuutta. Ei joudu meidän vanhaan logiikkaan. Olennaista on, miten sisävesisatamat integroidaan tenttiin käytävä lähestymistapaan ja Najades etenee vähän aikaa tätä ajatus kulkua ja sitten se muuttuu epäselväksi, joten rohkaisemme teitä pohtimaan vähän tarkemmin, miten satamat voidaan integroida siihen. corridor coordinators, which will develop a work plan, which will include projects, funding priorities, etc., for each corridor. This will be based on an analysis of the existing information on tärkeää myös analysoida olemassa olevaa informaatiota, jotta saadaan nähdä, millä tavalla kansalliset informaatiojärjestelmät toimivat. Haasteena ovat integroidut kanavat. Meillä on jo valmiita järjestelmiä, joiden mukaan tämänkaltaiset suunnitelmat eivät tällä hetkellä välttämättä kohdistu sisävesiväyliin. Me tarvitsemme työsuunnitelmaa, joka pitää sisävesit satamat mukana. Ja siksi tiedonkeruu infrastruktuuriprojekteista on alkanut jäsenistöltämme, mutta nämä tiedot ovat vähemmän yksityiskohtaisempaa kuin koulutusmoodia koskevat tiedot. Ja on tärkeää, että näiden väylien koordinaattorit keskittyvät sisävesisatamiin ja kuljetuksiin. Ja voisi olla myös hyvä idea omistaa osaa käytävien raporteissa sille, miten sisävesi käytävien äh, rooli toteutuu. Miten tämä toteutetaankin? Ilmassa vesisatamia ei saada multimodaalista ää, äh, rakennetta eikä uutta tenteen lähestymistapaa. Toiseksi painottaisiin sisävesiliikennettä yleisessä logistisessa ketjussa ja kiinnittäisin huomiota siihen, että kaupunkisatamat ovat olennaisia kaupunkien kannalta. Komissio on todennut todennut tämän Najades tiedonannossa ja uudessa kaupunkiliikennepaketissa. Niitä voidaan käyttää hyödykkeiden ja jätteiden kuljetuksissa. Patentti on valtava, mutta kaupunkien pitäisi ottaa satamat paremmin mukaan liikennesuunnitelmissa ja pyytäisin teitä parlamentin jäsenä viemään tämän viesti vaalipiireihin. Jos teillä on satama, täytyy pitää huolta liikkuvuussäännöistä. Meillä täytyy myös tarjota informaatiota logistiikalle. Sekin helpottaisi sisävesiliikenteen integrointia. Ja lopuksi halusin ottaa jotain esille, joka lähemmin liittyy seuraavaan istuntoon, mutta mikä on meille tärkeää myöskin, joka on alusten uudelleen ää, asentaminen. Esimerkiksi kun tukea saa rautat tiekuljetuksen melun vähentämiseen olisi myös tärkeää, että vesiliikenteen alukselle saataisiin myöskin tukea niiden äh, uudistamiseksi. Joten sisävesisatamien yhdistys tukee NAJADC ja se on erittäin hyödyllistä, mutta meidän täytyy olla varma se, että tämä ei olisi hampaatonta. Ja toivon, että kiinnitätte enemmän huomiota tiedonannon toimintaisiin ja toivottavasti tämä vähän terottaa hampaita. Next is Mr. Petar Majik, who is the General Director of... Seuraavaksi Tonavan komitean äh, pääjohtaja. Good morning, ladies and gentlemen. Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat komitean nimissä haluan toivottaa tervetulleeksi kaikki osallistujat tämän päivän tilaisuuteen. Tanavakomitea on yksi kaikkein vanhimmista hallitusten välisistä järjestöistä maailmassa. Ja Tonava on tärkeä jokialue. Sillä on myös tärkeä rooli taloussuhteessa Euroopassa. Tämänhetkinen Tonava-komitea on hallitusten välinen elin, joka perustettiin jo vuonna 1948 Belgradin kokouksessa. Siinä on 11 jäsenvaltiota, joista seitsemän kuuluu Euroopan unioniin, ja sitten meillä on yhdeksän tarkkailijajäsentä, joista kuusi ovat, on Euroopan unionin jäsentä. Sen tehtävät määritellään Belgradin yleissopimuksen kahdeksannessa artiklassa. Meidän täytyy määritellä Tonavan joen tärkeimmät työt. Ja täytyy katsoa myös jokivalvonnan yhteisiä toimia, täytyy harmonisoida sisävesisääntöjä. Meidän täytyy tarjota myös neuvoja, suosituksia ja tarjota tilastotietoja Tonavan navigoinnista. Lisäksi annamme julkaisuja, jotka ovat tärkeitä ja annamme, kerromme teknisistä vaatimuksista, jotka ovat erityisen tärkeitä. Olemme myös valmiita tekemään yhteistyötä Euroopan komission kanssa. Luxemburgin julistus tehokkaasta sisävesi alueella on tärkeä ja Euroopan komission aloitteella saatiin aikaiseksi Julistus, jonka allekirjoittivat suurin osa liikenneministeristä myös Serbian ja Bosnia-Herzegovinan omat. Kun tarkastellaan niitä sääntöjä, Meidän täytyy myös tarkastella Euroopan unionin strategiaa Tonavan alueelle mukaan lukien koordinaatio Tonava-komitean kanssa. Tonavan alueella erityisen tärkeitä ongelmia ovat muun muassa käännösongelmat, ja niitä ei ole edelleenkään kyetty ratkaisemaan. Sen sijaan ohjelmat vievät myöskin tätä asiaa eteenpäin. Tässä näemme, millä tavalla toimintamme jatkuu. Ja saamme palautetta myös teollisuudelta, mikä on erityisen tärkeää meille. Haluaisimme myös jatkaa yhteistyötä TNT yhteistyön puitteissa ja ö, liikennepääosaston kanssa. Ja haluaisimme toimia koordinaattorina Tonavan väylän kysymyksissä. Muiden jokialtaan markkinoiden kanssa tehtävä tärkeä yhteistyö on myöskin tärkeää. Me jatkamme myös yhteistyötä CCNRn kanssa ja myös pyrimme saamaan sisävesialueelle yhdenmukaisen terminologian. Ja haluaisimme järjestää myös koulutusta vapaa-ajan veneilyyn. Haluamme järjestää myös Luxemburgin julistuksen seurantakokouksen ministeritasolla. Tavoitteena on järjestää se aivan samanaikaisesti sitten Tonava-päivien kanssa. Vuodesta 2012 eteenpäin mitään ei ole tapahtunut Tonavan infrastruktuurin puitteissa. Haluaisimme kuitenkin osallistua Najades 2 suunnitteluun. Kun puhutaan sitten Najades 2, niin voimme tukea sitä, että lisätään sisävesiliikenteen laatua koko Euroopan mantereella. Voimme myös tukea vihertämisen ja innovoinnin lisäämistä. Tämä seitsemän vuoden ohjelma on sellainen, että haluaisin ottaa esille nämä tekniset vaatimukset. Me tuemme yleiseurooppalaisten standardien ajatusta, kunhan kaikki jäsenvaltiot otetaan huomioon. Samanaikaisesti kuitenkin Euroopan parlamentin tulisi ilmaista tukensa sisävesiliikenteelle samalla erityisesti painottaen alan taloudellista äh, kriisiä ja ottaen huomioon navigointimahdollisuudet sisävesillä. Meillä on tilanne, jossa viimeisen 20 vuoden ajan on rakentu vain yksi rahtialus Tonavalle. Tietojen mukaisesti yksikään äh, lavavarustaja ei ole toiminut tuolla alueella – voitollisesti, voittoa tuottaen. Me tuemme myöskin yleiseurooppalaista lähestymistä sisävesiliikenteeseen ja haluaisin päättää sanoihin res non verba. Haluamme tämän viestin välittää Euroopan parlamentille. Näin haluamme ottaa käyttöön parempia mekanismeja ja haluamme myöskin oppia uusia tapoja hyödyntää sisävesialueita. Kiitoksia. Uh, um, Kiitos. Seuraavaksi ETF ja Dirk Brack, joka on pääsihteerinä kulutusalan työntekijäliitossa. Dirk. Meneer de voorzitter, dames en heren. Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Ensiksi haluaisin kiittää ammattiyhdistysliikkeen puolesta sisävesi liikenteen optimaalisesta äh, kuljetuksessa, että meillä on mahdollisuus puhua siitä suhteessa edes kakkoseen. Ehkä voisin kertoa vähän, miksi AY-liike on niin kiinnostunut tästä. Me emme ole kiinnostuneet ainoastaan sosiaalipuolesta työntekijöinä me ammattiliitot olemme kiinnostuneita monista muista asioista. Euroopan koulutusalan unioni näkee asia niin, että monet ongelmat, jotka me päivittäin kohdataamme, eivät johdu vain siitä, että jotkut pari työnantajaa tahallaan laiminlöisivät sääntöjä, vaan ulkoisia tekijöitä, jotka aiheuttavat paineita sääntöjen suhteen, vaikka työnantaja olisi hyvää tarkoittava. Mitkä nämä ulkoiset tekijät ovat? Mitä ne vaikuttavat? Ehkä voisin kertoa esimerkin Rotterdamista, kun suunnitellaan isoja infrastruktuurilogistiikkaprojekteja, esimerkiksi satamia ja terminaaleja, kuten Factor 2 Rotterdamissa. Nämä osapuolet, viranomaiset, kuljetusyritykset, ne kohtaavat kysymyksen siitä, äh, miten terminaalit suunnitellaan ja ne eivät mieti, miten sitten ää, äh, tämä vaikuttaa työvoimaan ja näiden yhteyksien kautta. Joten mitä tekijöitä pitäisi ottaa huomioon? Sataman näkökulmasta tärkeää on, on että satama-alueen laajuus ottaa huomioon ja myöskin se, millä vauhdilla rahtaajat saadaan töihin. Suurin osa kustannuksista, joita satamiin liittyy, tämä sisään tuleva rahti, jos niin ajatellaan, ja siihen liittyvä rahavirta, se tulee näistä rahtimaksuista. Tältä maakulutuspuolelta ei juuri rahaa tule. Eli mitä enemmän on laivoja, sitä paremmin menee. Miten sitten laivan omistajat? Heitä ei kiinnosta tämä maapuolen logistiikka myöskään. Meillä on lähestymistapa, jossa pyrkivät saamaan hommat pörvää mahdollisimman nopeasti, koska kun alus on kiinnityspaikassa ja seisoo, niin se ei tuota rahaa. Ja silloin, kun he eivät tee rahaa, jotkut muut tekevät rahaa. Entä terminaalit? syvän meren terminaalit, niin kuin ACT ja muut. Merit terminaalit miettivät toimintansa kehittämistä. niin ne luovat tule, tulevat siitä, kun alus tulee mereltä. Kun puhutaan taas sisävesiliikenteen aluksista, niin se ei hyödytä niitä. Ne haluavat taas li- niistä sisävesialuksista mahdollisimman pian eroon. Realisatie van de diepsea terminalactiviteiten heeft Rotterdam. Keskittämisen sijasta Rotterdam on päättänyt, äh, on hajautunut nämä portaalit sen, sen sijaan, että sillä on kuusi kastelupistettä sisävesiliikenteelle, niillä on kuudesta kahdeksan sisävesi terminaalia. Se merkitsee, että voi hidastaa ja sitten äh, asioita voi hidastaa yhdessä terminaalissa ja nopeuttaa sen toisessa. Tämän seurauksena terminaalien hajauttaminen johtaa myös siihen, että äh, kontteja ei voida ladata, lastata sen mukaisesti kuin halutaan. Baselista tehdään lastensuunnitelma esimerkiksi. Sellaiset tietyt kontit täytyy ottaa pois laivasta, koska sinne täytyy lastensuunnitelman mukaisesti laittaa toiset ennen. Ja siitä syystä tämä vie valtavasti enemmän aikaa. Mass Flakten kahden alueella satamassaoloaika kasvaa valtavasti ja häiriöt kuljetusaikatauluissa johtavat siihen, että lastausmäärät laskevat ja se taas vaikuttaa kustannusten nousuun. Meidän täytyy, tämä johtaa puolestaan siihen, että tieliikenne kasvaa, syntyy ruuhkia ja kestävyys ja ympäristöystävällisyys joutuvat kärsimään tämän vuoksi. Tällainen alioptimointi on siis aivan selkeä seuraus. Ja kustannusten nousu johtaa siihen, että kuluttajahinnat nousevat ja myöskin sisävesiliikenteen kilpailuasema heikkenee. Meidän ammattiyhdistysliikkeemme odottaa sitä, että taloudellisten mekanismien vaikutus tämän alioptimoinnin, kilpailukyvyn puuttumisen johtaa siihen, että meillä on sosiaalista polkumyyntiä, turvallisuus vähenee, työajat pitenevät ja ylipäätään työvoimakustannukset kasvavat. Yhteenvetona voidaan sanota, että jos sekä satamaviranomaiset, laivavarustajat ja terminaalit eivät saa minkäännäköistä taloudellista etua sisävesiliikenteen järjestämisestä, niin silloin on kaiken seurauksena loogisesti alioptimointi. Silloin ei myöskään voida integroida logistisesti sisävesiliikennettä koko kuljetusketjuun. Meidän täytyy pyrkiä siis ratkaisemaan nämä ongelmat yhdessä. Meidän täytyy myös integroida sisävesiliikenne paremmin koko liikennejärjestelmään. Kaikissa näissä optimalisointihankkeessa kuitenkaan inhimillistä tekijää ei juurikaan mainita. Puhutaan, meidän pitäisi ottaa se huomioon kaikissa eri infrastruktuurihankkeissa. Työ on yksi tärkeä tekijä, joka pitää ottaa huomioon. Näin ei kuitenkaan ole tähän mennessä tehty, ja minun mielestäni se pitäisi ehdottomasti ottaa huomioon mahdollisimman lyhyellä aikavälillä. Ja meidän tulisi myös tarkastella näitä eri tukimuotoja siihen liittyen. Kiitos. Ja siinä ensimmäinen puhujapaneeli. Rava Maisner Van Dalen ovat pohjalistoilla. Haluatko joku muu puhua? Näyttäkää merkki. Jasin, aloitetaan sinusta. Kiitos. En arvannut, että olisin ensimmäinen, millä on muutama kysymys kaikille puhujille. Ensiksi, että tulitte tänne. Tämä on oikein kiinnostavaa. Ensiksi De Schlepper, mutta ja verkkojen Euroopasta. Ja ei liittyvästä välineestä on oikein hyvä, että nämä ovat olemassa. Sanot, että putkessa on hyviä projekteja. Voisitko mainita muutaman suosikki sisävesiprojektien joukosta? Sitten äh, Stalker, valokuvista ja Sanot, että tämä on osa integroitua järjestelmää, mutta sitten sanoit, että tässä täytyy olla vielä mahdollisuuksia jatkaa liikennettä ja että tässä on ongelmia. Ja korkeampia kuljetuksia, siihen liittyy poliittisia ongelmia. Ja sitten ongelmana on myöskin jäätikköjen sulaminen ja sen vaikutukset puhuit äh, äh, matalasta Reinin vesitasosta ja sen ongelmista. Janova Obst sanoi, että, että haluaisit, että sisävesisatamat olisivat paremmin osana kansallisia liikkuvuussuunnitelmia tai kaupunkien oikeastaan. sulla on esimerkkejä, missä tämä toimii hyvin. Voisin ajatella, että tämä toimii hyvin Duisburgissa. Voi olla paljon työpaikkoja tuollaisten satamien avulla, vaikka niin. Ja herra Margic sanoi, että haluaisitte yhtenäistä terminologiaa sisävesiliikenteelle. Olen samaa mieltä, mutta olisiko terminologiaa englanninkielistä? Hankala kysymys, olen saksalainen. Me aina kiistelemme, että pitäisikö se olla yhdellä kielellä. Useimmat teistä ovat puhuneet englantia ja herra Brook. Kaksi teistä on puhunut siitä, että, että työpaikkojen pitäisi olla kiinnostavampia, jotta nuoret tulisivat alalle. Mitä teette? Voittakaa mainita jotain avainratkaisuja. No kyllä on voorzitter. Ehm, fijn dat we vandaag deze hoorzitting kunnen hebben. Hienoa, että tänään voidaan pitää tämä kuulemistilannus, koska meillä on edessämme kaksi komission ehdotusta, joista tänään keskustelemme. Sisävesiliikenne tietysti on paljon enemmänkin kuin kaksi ehdotusta Najadesissa. Valkoisessa kirjassa on jo otettu esille paljon eri näkökohtia. Olen ilahtunut siitä, että voimme nyt kiinnittää enemmänkin huomiota sisävesiliikenteeseen, joka on tärkeä osa eurooppalaista liikennepolitiikkaa. Mä olen myös ilahtunut siitä, että tämä kuulemistilaisuus nyt pidetään. Minulla on kysymyksiä Marchikille ja edustajille Skyperille, infrastruktuurille. Maisnari nämä ottikin jonkun verran esille. Täällä on kuultu paljon hienoja tarinoita infrastruktuurista, mitä tarvitaan. Ja että tilanne on tällä hetkellä huono, Ensimmäinen kysymys on sitä, että mm, onko teillä e, mitään vietä sen suhteen, että uusi Merkelin hallitus aikoo tehdä jotain tämän asian hyväksi. Meistä vaikuttaa siltä, että se aikoo pitää tilanteen sellaisena kuin se on. Ja onko mahdollista se, että voidaan saada riittävä veden taso, joka mahdollistaa sisävesiliikenteen hoitamisen? Vai vaikuttaako siltä, että Merkelin hallitus ei aio tehdä asialle yhtään mitään ja jättää asia sellaisekseen? Tämähän on yksi ydinkysymyksistä, kun puhutaan Euroopassa infrastruktuurista. Toiseksi tähän liittyen minusta vaikuttaa, että äh, tässä asiassa on juurikaan edetty viime aikoina. Karla Pail on tietysti tehnyt parhaansa ja kokouksia, ei ole kyllä liittävästi pidetty, mutta äh, minulta kyllä minä olisin halunnut yhteistä aloitetta, joka puitteissa olisi, ovat kaikki tieteet, mitä täytyy tehdä. Minusta te olitte hieman täällä arkoja. Saattaa tietysti olla, että olen väärässä. Ehkä tällainen aloite vielä tulee. Kyllä, kyllä me voimme puhua paljon infrastruktuurista, mutta jos tätä ei ratkaista, ei koskaan ikinä saada aikaiseksi minkäänlaista yhteistä yleiseurooppalaista sisävesiliikennettä. Sitten Stakerille kysymys, joka puhui siitä ja sanoi, että innovointi on välttämätöntä. Nämähän ovat näitä hienoja avoimia ovia, jotka äh, ovat sellaisenaan jo aivan totta. Olen nähnyt hyvin paljon yksittäisiä yrittäjiä sisävesialalla, mutta se mikä minusta puuttuu on innovointi, jonka avulla ö, ähm, sisävesiliikenteen harjoittajaryhmä saisi aikaiseksi tällaisen kolmikanta yhteishankkeen esimerkiksi. Sitä on liian vähän Euroopassa. Tämä on aivan liian hajautunutta. Onko tämä jonkunlainen eh, innovointi, joka on tulossa? Onko teillä joku muu käsitys siitä? Ja lopuksi sitten nämä intermodalit liikennemallit. Millä tavalla niitä edistetään? itse toimiala. Tietysti puhutaan siitä, mitä vaaditaan ja tarvitaan rahaa ja niin edelleen, mutta mitä toimiala itse tekee näiden intermodaalien liikennemallien edistämiseksi, jotta kaikki sanovat, että kyllä, no hienoa, nyt mennään oikeaan suuntaan. Minä en tällaista oikein näe, tai sitten minä en kerta kaikkiaan vain huomaa sitä. Mielelläni kuulisin tästä lisää. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää asiantuntijoita ja niitä, jotka ovat järjestäneet tämän kuulemisen tänään, koska minusta on täysin välttämätöntä, että me Euroopassa vahvistamme sisäistä liikennettä ydinsatamimme ja tässä tietysti sisävesiväylillä on yhä enemmän merkitystä tonnia ja kilometriä kohti Siinä käytetään kaikkein vähiten energiaa. Usein puhutaan se CO2-päästöistä ja sen sellaisesta, mutta kun kysymys on todella olennaisesta, mitä tulee sisävesiväyliin, kaikki ovat hyvin varovaisia ja puhuvat korkeista ympäristönsuojelustandardeista, jotka koskevat jokia, jotka ovat hyvin purjehdittavissa, ajattelen Elveä ja Ouderia ja idempänä sitten muita on Reinin, Reinin ja Mainin ja Tonavan kanava. Siinä on tällainen pullonkaula. Siinä täytyy tapahtua jotakin. Liikennearvo, joka vesiväylällä on, se liittyy siihen, se riippuu aina siitä, mikä on kaikkein heikoin kohta, ja siinä on ehdottomasti heikoin kohta, jonka me saa mitään järkevää yhteyttä aikaiseksi. Ja tämän, tämän vuoksi kysyisinkin nyt näiltä keskustelussa että mihin toimi pitäisi ryhtyä. Tämä omnibus. Siinä on tietysti erinäisiä tehtäviä, jotka ovat käynnissä lukuisia lippulaivahankkeita ja verkottumista, mikä on kaikki tietysti upeaa, mutta minusta meidän pitäisi keskittää voimat yhteen hankkeeseen ja sanoa, että se on se, mihin meidän pitää tarttua. Ja tässä olen valmis antamaan tukea. Minä juuri, täällä juuri kysyttiin, mitä uusi liittohallitus tulee tekemään asiassa. Liikennevaliokunta työskentelee. Meillä on nyt suunnitelma liikenneväyliä varten Saksan liittosavallan alueella. Ja tämä Reinin mainin Tonavan kanava äh, Fitzhofenin kautta, se on täysin määritelty tässä suunnitelmassa. Tietysti voidaan sitten katsoa, mitä osavaltioiden hallituksessa sanovat, ehkä ne ovat sitä vastaan, kun näillä mitä ongelmia, mutta tämähän ei kuitenkaan toimi tällä tavalla, siksi on välttämätöntä, että myös sisävesisatamat äh, äh, saavat sertifioinnin, että ne sertifioidaan ydinsatamiksi, että ne ovat tärkeitä satamia, ehdottoman tärkeitä asemia Euroopan liikenteelle ja että ei saada enää penniäkään infrastruktuuriin, jos aletaan rakentamaan taloja näille taloudellisille, taloudellisille toiminnan osoitetuille alueille, koska silloin tulee kyllä loppu tähän, koska täytyy suunnitella, että tämä on todellakin sitä kapasiteettia, jolla voidaan laajentaa infrastruktuuria tulevaisuudessa. Tätä varten meidän pitää saada aikaan suunnitelma, josta voimme sanoa, tietysti totta kai siihenkin liittyy ympäristömääräyksiä, mutta on tärkeää päästä eteenpäin näissä sisävesiväylien rakentamisessa, mutta tämä tällaisina keskustelukommenteina. Mr. Rike, Dominic. Dominikka. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi kiittäisin paneelin osanottajia ja tämän kuulemisen organisoijia. Ai ihan kiinnostava. Ja olen yllättynyt kahdesta asiasta. Ensiksi täällä on ilmastu huolestumista alusteen uudelleen korjaamisesta melun vähentämiseksi. Minulle tämä oli uusi ongelma. Ja sitten toinen asia, joka ehkä meni minulta ohi, tai sitten täältä ei ehkä tullut selvästi myöskin esille. Tämä koskee standardointia yhtäältä alusten standardoitia tonni, tonnista mukaan ja sitten myöskin konttiin rahdin mukaan. meri, sisävesiliikenne, rautatieliikenne, maaliikenne keskustelevat näistä asioista, mutta sisävesiliikenteen mielipidettä kuulee hyvin vähän tästä. Mikä olisi optimaalista alusten tyypin ja tonniston suhteen? ja mikä oli sitten rahdin mukaan sopiva luokittelu 123 tonnista luokkaa. Ja sitten Rotterdamin satama. Tiedämme tämän sataman ja Euroopassa on näitä tilaongelmia. Ja tämä sitä väittää, että sisävesiliikenteen optimoinnin puute on vähän hämmästyttävä. kaikissa isossa sate, missä pohjalla merellä on tämä takamaan ongelma. Onko jotain operationaalisia suunnitelmia, joita voisi tehdä? Ja lopuksi meillä on kysymys josta on saanut tällä olla kysymys, Mä äh, vastaus. Minä tuen tätä lähestymistapaa. Parlamentti on aina tukenut tätä vesiliikenteen integroimiseksi eri kuljetuskäytäviin. Se on parlamentin ja komission tahto ja neuvostokin on samalla linjoilla me olemme lainausmuodokkeessa onnistuneet luomaan kuusi ää, vesiliikkeen käytävää tähän. Mutta on asia, josta vähän puhutaan. Jos ajatellaan vesiliikenteen kokonaisuutta ja sen johdonmukaisuutta Euroopan kannalta, olen kuullut Tonavasta ja Reinin ja Tonavan yhteyttä, joka näyttää herättävän paljon kysymyksiä. Minä en ainakaan ole täällä kuullut ää, Reinin, Mooselin ja Sheltin yhteyksistä. Entä Rein, Möös ja Tonava? Eli tämä koski sisävesiliikennejärjestelmä Johdonmukaisena järjestelmän siitä en ole kuullut. Jokainen puhuu Tonavan yläjuoksusta ja lajuoksesta Reinistä, jokainen pikku ää, mutta ei mitään johdonmukaisuutta. Olisin oikein kiinnostunut, enkä ole koskaan kuullut nämä ihmisten puhumaan johdonmukaisuudesta. Reinin joki yhteyden puolelta, joki näistä yhteyksistä. En ainakaan täällä parlamentissa, joka käsittelee näitä kysymyksiä. Eli kun puhutaan järjestelmästä kokonaisuutena, kun puhutaan, mi, mikä organisaatio puhuisi tästä jokikokonaisuudesta sinänsä, ja milloin loppuu tämä pirstaloituminen? Totta kai ja on näitä ammattialan järjestäjiä, mutta ajattelen infrastruktuuria ja sen kannalta johdonmukaista logistiikkaa. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să mulțumesc uh, organizator. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää tämän kuulemistilaisuuden järjestäjiä. Ja haluaisin kiittää komissiota tästä uudesta ehdotuksesta, jonka olemme juuri saaneet. On tietysti totta, että Najades 2 on erittäin tärkeä, tärkeä hanke eurooppalaisille kuljetukselle. Ja siitä se suhteessa haluaisin tukea sitä, mitä Dominik juuri sanoi. Eli on harmi, että Euroopan unionissa meillä ei ole johdonmukaista sisävesistrategiaa. Sellaista strategiaa, joka pitäisi sisällään jokialueiden kehityksen, satamat, alukset, aluekehityksen, ympäristön, talouskehityksen ja yhteiskunnallisen kehityksen. Kun puhutaan Tonavasta, niin minä olen tietysti syntynyt kylässä, joka on Tonavan rannoilla ja olen erityisen kiinnostunut siitä tavasta, jolla Tonava toimii tulevaisuuden kuljetuksen pohjana. Ja lisäksi Tonavan yhdistäminen muihin jokialueisiin on tärkeä. Se on tärkeä asia, jota ei saa jättää huomiota. Tiedän, että jotkut ovat sitä vastaan todeten, että että laivavarustajat saattavat nostaa hintojaan ja näin saa päästä tietyille markkinaosuuksille – muualla. Minä en sitä voi hyväksyä. Minusta meillä täytyy olla yhtenäiset sisämarkkinat ja Euroopalle on oleellista se, että voidaan Reinin ja Tonavan kautta päästä myös Mustalle merelle. No sitten kun puhutaan näistä navigoitavista vesialueista, niin meidän täytyy investoida yhä enemmän satamiin. Valitettavasti viimeisen 20 vuoden aikana Romaniassa investoinnit ovat olleet aivan liian vähäisiä satamien kehittämiseksi tai jokialueiden kehittämiseksi. Ja siitä syystä tällainen Euroopan yhdistämisen mekanismi on erittäin mielenkiintoinen. Meidän täytyy sitten katsoa sitä, mitkä ovat rahoituksen saaneen ehdot. Puhuin juuri äsken laivaston uudistamisesta. Laivavarustajat valittavat sitä, että rahoituksen saaminen on erittäin vaikeaa, byrokratia on liikaa ja tästä syystä on monia sellaisia laivavarustajia, jotka eivät kerta kaikkiaan halua edes pyrkiä hyödyntämään rahastoita. Ja tästä syystä minun mielestäni lainsäädännöllisestä osasta vastaavina meidän täytyy toimia niin, että rahoituksen saannin mahdollistaminen ajatus kahden puitteissa on mahdollisimman helppoa. Me tarvitsemme jatkuvaa vuoropuhelua komission ja kaikki muiden osapuolten välillä. Niiden kanssa, jotka täysin soveltavat tätä Najates 2 ohjelmaa niin, että rahoituksen saantiehdot mukautetaan ja ne ovat yksinkertaisia. Me emme halua joutua tilanteeseen, joka muistuttaa Marko Polo-hanketta, jossa oli budjetti, mutta valitettavasti budjettia loppujen lopuksi ei hyödynnetty. Mistä syystä? Siitä syystä, että Ehdot olivat aivan liian tiukat, että joku olisi voinut saada rahoitusta. Ja loppujen lopuksi sitten nämä hankeehdotukset, hankeehdotukset oli aivan liian vähän. Kiitoksia. First of all, I just... Omasta puolestani sanoisin, joulun aikana ainakin Isossa Britanniassa Discovery-kanava esitti hienon ohjelman aiheenaan Villi Tonava. Jos teillä on mahdollisuus katsoa sitä, katsokaa aivan fantastinen. Sillä kuljetaan pitkin tonavaa Saksasta Mustalle merelle. Fantastinen ohjelma ja tämä anekdoottina. Mä katson sitä siksi, että me tässä valiokunnassa olemme rakastuneet Tanavaan varmasti Silvian ansiosta, mutta Tanava meidän adoptoima jokin kaikilla kunnetuksella Reinille. Tonava on meidän suosikkijoki. Ja tässä palaan siihen, mitä Peter Van Dalen sanoi ja Dominik Rikki totesivat. Jokainen totesi, Jessin ja Silvia myös, että sisävesi liikenneyhteisön ajatukset eivät oikein natsaa keskenäisten yhteyksien vuoksi suhteen ja sitten muiden kulutusmuotojen suhteen. Ja infrastruktuurin kokonaisuuden ajattelun kannalta. En ihan oikein ajatella sisävesiliikennettä olennaisena osana logistiikkaketjua. Ja on oikein, että priorisoimme sisävesiliikennettä siinä suhteessa. Mutta kysymys on laajempi. Kysymys on muustakin infrastruktuurista. Kysymys on sitä, onko esimerkiksi ää, mahdollisuutta laskea lisää vettä, jos veden taso on liian matala. Meillä on fantastisia kapeita kanavia Isossa Britanniassa, mutta ne vain turisteille. Mutta sitten meillä on yksi kanava, tämä Manchesterin laivas kanava, joka kulkee oman vaalipiirini halki. Ja Manchesterin kanava haluaisi lisäliikettä Manchesteriin Irlannin sijasta. Mutta urheilijana on hämmästyttävä, kuinka ihmiset ampuvat maalin ohi, vaikka maali on tyhjä. Manchesterin laivauskanavalla halutaan lisätä liikennettä. Idea on hyvä. Kukaan ei ole pohtinut sen. Siellä on kaksi tällaista siltaa, nostosiltaa Warringtonissa. Ja ne ovat kaksi Warringtonin tärkeintä sisäänäytöitä, kuten alustulla Manchesterin laivakanavalle, kulkee Manchesterin Liverpoolin väliä, sillä tavata, ja tulos on liikennekaas Warringtonissa. Kukaan ei ole ajatellut, että jos pannaan liikenne lisääntyy kanavalla, täytyy taata, että infrastruktuuri pärjäisi sen kanssa. Ja siinä on käynnän esimerkki siitä, miten ajattelun pätkät eivät natsaa kuljetussektorilla. Toinen kysymys on Peteriltä. Koska Peter, Peter Tonava on suosikki jokemme. Mainitse Tonavan helppokulkuisuuden. Mainitsit er-, erityisesti Serbian pätkän. Ja esityksen huolestutti, että olen samaa mieltä näiden sen kanssa, mutta siinä on se pikkulause. Ajattelin, että palaamme rautatiepakettiin. Sitten on pikkulause, että niin kauan kuin kaikki jäsenmaat ovat samaa mieltä tämän kanssa. Ja, ja, ja alkavat soida. Koska kaikkien jäsenmaiden suostumuksen saaminen ei ole aina helppoa, kuten tiedätte. Silloin kun on mukana ei-EU-maita, ja tämä koskee erityisesti Donavaa, ja että eh, missä me olemme Donavan merikulkuisen suhteen, onko se merikulkuinen vai ei. Ja tällä lailla ei integroitua sisävesiliikennejärjestelmää voida luoda. Kaikki on kysymys rahasta, eikä niin? Sitä ei ole koskaan tarpeeksi. No, rahaa on tarpeeksi, mutta se on aina väärissä käsissä. Koskaan ei ole riittävästi rahoitusta. Näin me pyrimme kanavoimaan rahaa ja että teemme sisävesiliikenteestä prioriteetin. Kukaan ei ole sitä mieltä, että sitä pitäisi olla isompi prioriteetti, e, mutta ei ilman yhteyksiä muuten jokien kanssa, esimerkiksi Re, Reinin ja Roonin kanssa. Meillä on johdonmukainen verkosto. Ja nyt puheenjohtajana hypään tästä Seppo-laatikolta. Aina teillä kolme minuuttia kullekin. Kolme minuutin vastaukset auttaisivat meitä kovasti. Kaarin, Erik, Kathleen ja niin poispäin. Kaarin. Yes, uh, thank you. Um, of course... Kiitos, totta kai olen yhtä mieltä tällaisesta yhdenmukaisesta järjestelmässä ja meillä on hyvin täsmällisiä hankkeita menossa – Siksi, Rovan Meissner, me emme halua puhua suosikkihankkeista, koska me, se merkitsi sitä, että luopuisimme tästä johdonmukaislähestymistavasta. Jos katsotaan sitä, mitä hankkeita on valmisteilla, mitkä ovat tulossa, siellä on hyvin kypsiä hankkeita, ja siellä koko tämä johdonmukaislähestymistapa, joka liittyy hankkeisiin, jotka ovat kypsiä, integroituja, jossa myös on mukana tiet, kaikki, jossa kaikki nämä asiat yhteen, niin että kaikki sopii yhteen se on selvää, että me tarvitsemme teidän apuanne tässä, koska, koska nämä hankkeet tullaan esitellään, mutta voidaan katsoa muita hankkeita, jotka ovat myös hyvin tärkeitä. Elbe esimerkiksi, ja siellä nämä eivät sovi yhteen. Kysymys on poliittisesti hyvin herkästä kysymystä, kun taisivat, että se on hanke, jossa joko lai, purjehdus tai ö, ympäristö voittaa jompi kumpi, mutta hallitukset kuitenkin katsovat näitä tällaisia asioita eri kautta, koska yksi taho katsoo sitä, miten jokea purjetaan, kun katsoo ympäristökysymyksiä, ja vaikea saada tätä kokonaisuutta kokoon. <clears throat> Joten te parlamentin jäsenenä jotka olette paikallisesti sitoutuneita hyvin voimakkaasti, mutta myöskin eurooppalaisesti voimakkaasti sitoutuneita. Te voitte auttaa meitä. Ja minusta tässä on mahdollista saada koottua voimia yhteen niin, että voidaan selvitä tällaisesta lohkoajattelusta. Erich puhui tästä. Ihmiset ajattelevat näitä eri liikennemuotoja erillään toisistaan. Kansalliset hallinnot, ja jopa komission sisällä tilanne tulisi kuitenkin parantumaan edelleen, mutta kansallisesti tämä on suuri este. Ihmiset tulevat aina tässä erään lohkon mukaisesti aina, jota on vaikea saada aika yhdenmukaista lähestymistapaa, koska me kansallisesti kilpailemme, kun puhumme logistiikkaketjuista, joten me voisimme auttaa tässä toisiamme koota voimia niin, että se tieto siitä, mitä pitäisi tapahtua, mitä hankkeita on tulossa, mikä on hyvin konkreettinen, joka liittyy johdonmukaisiin verkostoihin, se voidaan sitten myöskin panna toimeen. Ja totta kai, kun me puhumme suunnittelusta, on äärimmäisen tärkeää, että myös paikalliset edut otetaan huomioon, koska näemme usein, että voitaisiin laajentaa satama-aluetta ja että voitaisiin ottaa vastaan kuorma-autoja ja rekkoja ja välttää niiden kulkeminen kaupunkeihin, koska laajentaisiin satama-aluetta. Ja sitten syntyykin ristiriita muiden aluesuunnittelujen, aluesuunnittelutahojen kanssa, kuten kiinteistösuunnittelun. Ja vaikka on kaupunkeja, joissa tällainen sekakäyttö on täysin mukaista, menkääpä vaikka Pariisiin ja siellä rahtikäyttö ja Seinin, Seinen äh, alue ja sen ympärillä Unescon äh, kulttuuriperintökuluva alue, että se ei kuitenkaan ole mitenkään ristiriidassa tämän käytön kanssa. Me näemme myöskin, että maat investoivat tähän. Me tiedämme, että Belgiassa käytetään paljon aikaa äh, aluesuunnitteluun ja <clears throat> rahtiterminaalien kokoamiseen niin, että niitä luodaan yksityisen ja julkisen tahon kumppanuuden avulla – ja saadaan aikaan suurempaa volyymiä. Kaikki tämä on siis mahdollista johdonmukaisella lähestymistavalla. Ja jos me puhumme enemmän tästä asiasta, voimme yhdessä saada aikaan tuloksia, ja tämä voidaan toteuttaa, mikä on äärimmäisen tärkeää. All right. Ich denke, wir haben in der Tat freue mich. Niin todellakin olen iloinen äh, siitä, että ratkaiseva avainsana on verkottuminen. Me emme saa pelkästään saada aika, pyr, meidän pitää pelkästään pyrkiä vesiväylien verkottumiseen, vaan ylipäätään kaikki liikennemuotojen verkottumiseen niin, että toimijat voivat hyödyntää, hyödyntää näitä. Ja nyt on tehty paljon kuvauksia asioista, mutta meidän pitäisi saada konkreettisia tuloksia, miten voidaan panna hankkeita toimeen. Täällä on puhuttu muistakin tämän tyyppisistä asioista. Se ei kuitenkaan tapahdu pelkästään niin, että me sanomme, että Euroopan komission täytyy tehdä asiasta esitys. Täytyy ottaa mukaan myöskin äh, lastaajat, huolinta, kaikki ne, jotka käyttävät näitä liikenneväyliä, haluavat käyttää niitä siksi, että se on edullisin kuljetusmahdollisuus ja vastaa heidän tavoitteitaan. Sitten rajalliset, rajallinen rahoitus. No, tilanne on se kaikkialla. Saksassa, Euroopassa, mutta jos meidän pitää asettaa prioriteetteja, niin voimme vain todeta, että kaikkia toiveita ei voida täyttää. <clears throat> Täällä puhuttiin Mooselista ja miten monia sulkuja pitäisi rakentaa Mooseliin, jos näin tehdään. Se olisi miljardi sijoitus, tällä kautta saada hiukan lisää konttiliikennettä. Sitä ei voida tulevaisuudessa tehdä, koska tällaisia varoja voidaan muualla käyttää niin, että saadaan aikaan suurempi hyöty. Tämä on kuitenkin mahdollista vain silloin, kun on koottua toimintaa, jossa kaikki ovat mukana ja niin, että toimet ovat avoimia ja että tapahtuu asianmukaista priorisointia. Täällä on puhuttu myöskin siitä, mitä me itse teemme. No me teemme aika lailla kaikenlaista. 15 vuotta sitten minä perustin alueellisen ra- rautatieyhtiön. Sillä ei ansaita rahaa, koska sadan kilometrin säteellä on yrityksiä, tehtäviä, joista haetaan varoja, mutta kuitenkin nämä tavarat kulkevat kiskoilla, eivätkä kulje tiellä rekkojen kuljettavana, eli ne eivät, niitä ei kuljeta kautta Euroopan. Eli me olemme tällä tavoin voineet saada aikaan sen, että 200 000 rekan liikkuminen vuodessa on saatu, tämä liike on saatu syrjettyä kiskoille. Ja Duisburg siellä otti vastaan kolme miljoonaa konttia, jos me olisimme ö, sisäsatamana ö, suurempia kuin Le Havre esimerkiksi. Mutta kysymys ei ole pelkästään konteista, mutta myöskin tällaisista vaihto, kuljetuskonteista, joita voidaan kuljettaa myöskin rautateitse, joten me olemme voineet myöskin saada tällaisia mahdollisuuksia kuljettaa näitä kontteja sisävesiväylien myötä, mutta se ei ole mahdollista, ellei Eurooppa itse anna sysäystä ja ellei kuota mukaan toimijoita ja pyritä yhdessä saamaan asiassa jotakin aikaan. On totta, että jäätiköt sulavat ja tilanne ei tule paranemaan – Ajattelen Reinin äh, vedenkorkeutta. Viime vuosina me olemme olleet onnekkaita, mutta on odotettavissa, että tällä tärkeimmällä vesiväylällä syntyy pullonkauloja. Mainitsin Ludwigshafenin tässä. Se on hyvä esimerkki osoittaa, miten vertoa välttämätöntä on se, että on verkottuneita rakenteita. Jos näin suuri rahdin lähettäjä kahteen kuukauteen ei voi lähettää lähetyksiään vesiväylien kautta. Se ei tule enää ottamaan huomioon intermodaalissa kuljetusketjussaan vesiväyliä. Se, to, se on sitten poissa ja se siirtyy sitten maanteille tai muualle. Ja tässä syystä meidän pitää ajatella tällaisissa verkottuneissa muodoissa. Minä voin lopuksi todeta, että Duisburgissa me olemme 200 miljoonaa euroa itse investoineet, itse rahoittaneet intermodaaliin rakenteeseen. Siksi me viime vuonna kasvoimme 16 prosenttia konttiliikenteessä, saman aikaan kun merisatamat ovat itse asiassa joutuneet miinuksen puolelle kehityksessä. Thank you. Um... Kiitoksia, Catherine. Niin, kiitoksia mahdollisuudesta saada selventää tätä. Ilmeisesti en oikein selkeästi tätä kysymystä vielä käsitellyt. Kun puhutaan yritysten viher, äh, alusten viherryttämisestä, niin hiilidioksidipäästökysymyksessä on edetty hyvin, mutta tietysti toimialan tilannetta voidaan huomattavasti parantaa. Esimerkiksi typpioksidin vähentäminen on tärkeää. Eli katsomme mahdollisuutta laittaa jälkikäteen vanhoihin moottoreihin uusia apulaitteita. Lisäksi perustamissopimuksessa on selkeä artikla, jossa sanotaan, että rahoja on käytettävissä rautatieliikenteessä sellaisiin tahoihin, joissa tarvitaan tätä parannusta. Olisi hyvä, jos tällaisia varoja voitaisiin hyödyntää myös aluksissa päästöjen vähentämiseksi. Sitten edustaja Maisnain kysymys kaupunkisatamista. Ei tämä mennä kauas, jos haluaa saada hyvän esimerkin tästä, jos olette Brysselissä. Brysselin satama nimittäin, jossa esimerkiksi vaikkapa jos rakennustyömaalta tulee paljon rakennusjätettä, joka tavanomaisesti on satoja kuorma vallisia, joita täytyy viedä kaupungista ulos, jos se tehdään aluksella, niin hyvin nopeasti vähennetään niiden kuorma määrää, joita täytyy tehdä. Sitten Brysselin lisäksi on vaikkapa Pariisi tai Utrecht. Joissa vaikkapa esimerkkinä elintarvikkeita voidaan viedä supermarketteihin tai erittäin painavia asioita tai pubeihin tarvittavia juomia. Interesting drinks for pubs. Very good, yes. <laughs> Petter, I've done you. Thanks, Mr. Chairman. <coughs> The first question was... Niin, ensimmäinen kysymys oli Rova Meissnerille. Millä kielellä tämä budjettiminen tapahtuisi? Ranska, Hollanti ja Saksa ja myöskin kolmella Tonavan vielä sekä Ranska, Saksa ja Venäjä. Eikä pidä unohtaa englantiakaan. <laughs> not only because of the church. Ei pelkästään puheenjohtajan takia. Se on kuitenkin eniten käytetty kieli sisävesiliikenteessä. Ja toinen kysymys oli Peter van Dalenilta, joka koski Hoff, Hoffenin Straudingin välistä yhteyttä. Meillä on vielä suora yhteyttä äh, Merkelin uuteen hallitukseen, mutta keskitymme enemmän – keski- ja alajuoksun tuoneman osalta. Ja tämä on TG pääosasto Muuvin tehtävä keskustella tästä asiasta Tonavan Saksan hallituksen kanssa. Ja tämä alue, joka reitti, jossa puhun Saamen osalta, se oli ainoa ongelma. Tonavassa myöskin pelkästään Unkarissa yli 50 tällaista pullonkaulaa ja myöskin Romanissa ja Bulgariassa tilanne on sama. Minä olen kuullut muutaman sanan rouva Tsikalta, jotka liittyvät laivaston minusta päärooli tässä on Euroopan parlamentilla ja komissiolla, koska kuten totesin, viimeisten viiden vuoden aikana yksikään varustamo Tonvalla ei ole tehnyt voittoa. Ja me puhumme koulutuksesta, investoinnista, miten yksi yhtiö voi ryhtyä viherryttämistä investointitoimiin, jos se taistelee olemassaolostaan. Tämä on täysin mahdotonta. Palkat ovat aina vain alhaisempia, lukunottamatta tankkialuksia, mutta rahtialuksilla tilanne on se, että palkat vain putoavat. Kuka voi investoida, jos rahaa ei ole? Ja kysymys puheenjohtajalta Brianilta. Hän sanoi, että Tonava ei ole sellainen, että sillä voitaisiin purjehtia. Kyllä Tonavalla voidaan purjehtia, selitän kohta. Minä itse työskentelin matkustajaluksella rutentamista Mustalle merelle. joiden nimenomaan vihreä harmaaksi eurooppalaiseksi seikkailuksi Tonavan vuoksi. Tonavalla voidaan purjehtia kautta vuoden, mutta kaupallisesti katsottuna se ei kuitenkaan riitä, koska tänä vuonna yhteisellä äh, reitillä meillä oli yksi, tilanne oli se, että veden syvyys oli 1,1 metriä kesäkuussa ja se tarkoitti sitä, että saattoi kävellä äh, veden poikki. Ja tämä oli kaikkein syvin kohta tällä äh, puritusväylällä. Me emme voi rakentaa taloa niin, liikkeelle katosta. Pitää lähteä liikkeelle perustasta. Ja perusta tonavalla on infrastruktuuri. Meidän pitää tehdä työtä infrastruktuurin parissa. Mutta tällä hetkellä puuttuu poliista tahtoa erinäisissä jäsenvaltioissa. Saatettaisiin jo ylittää aikani. Okay, thank you. Yeah. Ik wil eerst even terugkomen op de vraag van mevrouw Meijer palaan ennen muistani kysymykseen, mitä voitaisiin tehdä, että saataisiin enemmän henkilöstöä tuonne sisävesiliikenteeseen. Tällä hetkellä on edelleen Euroopassa hyvin pitkälle jakaumia sertifioinnissa, koulutuksessa ja matruusien esimerkiksi pätevyyksien tunnustamisesta. Tuohon pitäisi saada paljon selkeyttä. Palkat ovat erittäin matalat valitettavasti niille, jotka alalle tulevat eikä rahaa ole riittävästi parempien palkkojen maksuun. Yhä enemmän nähdään, että Aasiasta tai Filippiineiltä tulee ihmisiä. Ja koska kyseessä ei ole mikään houkutteleva ala, niin hyvin harvat eurooppalaiset ovat kiinnostuneita alalle tulosta. Ja se, joka on todella kiinnostunut alalle tulosta ja haluaisi ostaa oman aluksensa tai jatkaa edellisen toimintaa, niin sitten pankki sanoo, että voi voi, me emme kyllä tässä tule vastaan. Eli tähän eivät oikein sekälläkään pääse mukaan tälle alalle, koska jo kymmenen vuotta sitten lopetettiin näiden lainojen myöntäminen. Eli siitä syystä keski-ikä nousee jatkuvasti alalla yli 55 prosenttia, yli 50 prosenttia yli 55-vuotiaita. Ja meidän täytyy siinä kyetä todella voimakkaasti muutama tilannetta. Sitten edustaja Kynin kysymys, mitä itse toimiala tekee? 75 prosenttisesti meillä on tällaisia isän ja äidin yrityksiä tällä alalla. Eli on hyvin vaikea sanoa, että mitä me toimialana teemme. Lisäksi sisävesi toimiala ei kykene hallinnoimaan lastausvirtoja. Me olemme vain pieni linkki koko ketjussa. Suuret toimijat, monet laivanvarustamot ovat niitä, jotka voisivat pakottaa markkinat järjestäytymään ja integroitumaan sisävesiliikennessä, mutta me emme kykene valvomaan lastausmääriä ja näin ollen on hyvin vaikea sanoa sitä, että kykenisimme optimoimaan toimintaa koko ketjussa. Kiitoksia. Thank you very much. That concludes... Kiitos. Siinä ensimmäinen kierros. Kiinnostavaa, että torsiopuolella on kasvua. Jokien hyödyntämisessä viikin jokiristelyt jatkuvasti lähtevät viestejä, että maksaisin pienen omaisuuden päästäkseni ristelylle, Joten henkilömatkustus saattaa tuoda vähän resursseja liikenteeseen kaikkien käyttöön. Mutta paljon kiitoksia vastauksista. Voisitteko tehdä tilaa seuraaville neljälle puhujalle? Siinä menee noin minuutti. Paljon kiitoksia. on guys, then I can get back on time. Kiitos. Ja nyt otetaan aikataulua kiinni. Mr. Silito's here. We've always got to look after the Lloyd's register. Herra Silitto on täällä. Aina täytyy pitää huolta Lloydsin rekisteristä. Seuraava osakäsittelijä Le modernia sisävesi laivasta van de Weff kysymyksestä Herra Silito ja sitten herra Van der Welt. Herra Van der Welt. From the navigation of the Rhine. Joka on Reinin jokikomissiosta. Puheenvuoro on teidän kuuden minuutin ajan. Thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Olen oikein iloinen että sain tämän kutsun. Olen valiokunnan vakinainen vieras ja olet ollut useamman kerran vieraamme Strasbourgissa. Esitykseni puitteissa sanoisin jotain komissiostani, koska tarkoituksena on, että komissiollani olisi avainrooli Najadessa ohjelman täytäntöpanossa. CCNR on Reiniin äh, rannikkovaltioiden 1915 perustettu järjestö, jossa pyritään luomaan 1867 äh, on luotu tämä järjestö ja se on pyrkinyt luomaan varallisuutta vesiliikenteen kautta. ja se on keskittynyt pelikentän tasoittamiseen sisämeriliikenteeseen äh, reinin väylällä. Ajatellen sisävesiliikenteen merkitystä Euroopassa 60-70 prosenttia koko sisävesiliikenteestä on, kulkee sitten Reiniä pitkin. Meillä on viisi jäsenmaata, Belgia, Ranska, Saksa, Hollanti ja Sveitsi. Ja olemme oikein iloisia vaadessamme vahvistaa, että meillä on läheistä, tehokasta, avointa yhteistyötä Euroopan unionin kanssa komission välityksellä. Olemme jo useamman vuoden keskittyneet Reinin ulkopuolellekin. Olemme tarjonneet organisaatiomme äh, osaamista Euroopassa vesiliikenteeseen kaikkialla Euroopassa. Me olemme äskettäin perustaneet, luoneet tämän vision vuodesta 2018, joka ottaa yhdenmukaistamaan toimintojamme tämän koulutusmuodon kestävän kehityksen tueksi täydessä koordinaatiossa Najade Salatan kanssa. Nyt istuntamme käsittelee aluksia. Ja painottaisin, että sen lisäksi, että ne ovat työkalut, ne ovat myös heikkous. Koska aluskannan uusiutumisaste on hyvin hidas ja näette kuiva rahdilla, nesterahdilla ja sitten risteilyalueella tulokset. Ja, ja risteilyaluksessa puolet vuotta, puolet siitä vuoden kartan jälkeen rakennettu tankkereissa samoin, mutta kuivarahtipuolella vain 18 prosenttia. Mitä tämä merkitsee? Meillä on pitkät syklit uuden teknologian käyttöön ottamisessa. Challenges and in particular the need to Tämä tekee vaikeaksi äh, liikenteen profiilin ylläpitämistä ympäristöystävällisenä moodina. Tässä näette aikaviiva, sinä bulkkirahti, ja sitten neste, säiliöproomut, näistä kuljetukset. Ja, ja sitten meillä on ollut tässä yhtäkkiä uutta rakentamista, joka on nyt liikakapasiteettia, joka valitettavasti heikensi sektorin kilpailukykyä. Sektori konttiliikenne on vain 10 prosenttia koko volyymista bulkkirahti, kuiva rahti on suurin osa, no neljäs osa on nestemäistä. Ja saatellaan nestemäisen, nesterahdin rakentamistahtia, niin näette, mikä merkitys uusilla aluksilla on tankkeripuolella. Sitten siirrytään Najadesiin ja täytäntöönpanoon pitäisi keskittyä sisävesiliikenteen ympäristöominaisuuksiin. Ja ensinnäkin uuden teknologian standardointi on tärkeää. Meillä täytyy luoda puitteet niin, että uutta teknologiaa saadaan paremmin käyttöön. Ja sitten meidän täytyy myöskin pyrkiä tiukempiin päästörajoihin ja pitäisi ottaa tässä huomioon alusten alusteen kapasiteetti ja alan investointikapasiteetti vaikka rahoitustilanteen huomioiden. Ja sitten tarvitaan myös muuta kuin alusten uudelleen ää, muutoksia. Tarvitaan tällainen päällekkäinen kattorakenne Esimerkiksi nestemäisen maakaasun käyttö ja muiden polttoaineiden käyttö. Pitäisi miettiä koordinointia, joka mahdollistaa rahoittamisen ja joka tuo sisävesiliikenteestä samalla tasolla kuin muut toimijat. Hallinnan laatu. Vain pari sanaa vielä, puheenjohtaja. CCNR ja DG Movin läheinen yhteistyö teknisissä vaatimuksissa, tekniset osaamisvaatimukset henkilöstölle ja tarkkailija asema teollisuuden kattojärjestöissä. Valitettavasti nämä diat ovat huonosti luettavia. Me olemme olemassa olta rakennetta, joka perustuu viimeisen kymmenen vuoden kokemuksille, jotka ovat runsaat ja osoittaneet, että kykenemme yhdistämään eri tahot, EU-jäsenmaat, Reini ja komission jäsenet. Ja tämä uusi rakenne auttaa rationalisoimaan säätelytoimintaa ja luomaan pohjaa teknologian nopeammalle käyttöönotolle. Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia, herra Vadav. Jos syksyllä sitten, syksyllä voisi ajatella, kun uusi valiokunta menee. Strasbourgin niin voisi olla hyvä idea kutsua uusi liikennevaliokuntaa tutustumaan Reinin jokikomissaan. Äh, Theresia Hacksteiner, EBUn pääsihteeri, nyt ei ole kysymyssä euroviisusta, vaan Euroopan äh, Hinaa ja unioni. And also to the Trump committee. Kiitos puheenjohtaja, kiitos myös valiokunnalle tämän kuulemisen järjestämisestä, mikä on hyvin tärkeää tälle sektorille. Ja haluaisin lyhyesti kertoa teille European Barge Unionista, joka on eurooppalainen proomien omistajien ja käyttäjien, kansallisen käyttäjien äh, verkosto mukaan luottana myöskin Tonava, herra puheenjohtaja, jotta sanoisin, että hekin ovat lähes mukana työssämme. Ensin muutamia avainlukuja sisävesiliikenteestä. Sisävesiliikenneissä kuljetaan 130 miljardia tonnia, 500 miljardia tonnia vuodessa, mikä on 130 miljardia tonnia kilometriä kohti, mutta kuitenkin se on vain osuus on kuitenkaan vi, noin 6 prosenttia koko rahtikuljetuksesta EU:ssa. Joissakin jäsenvaltioissa kuitenkin huomattavasti suurempi siellä, missä on tiheämpi vesiväylästö, esimerkiksi Belgia, Saksa ja Alankomaat. Tyypillisiä piirteitä sisävesiliikenteisten kuljetuksesta on se, että, että se on hyvin laajamittaista taloudellista toimintaa, sillä on korkein turvallisuustaso, kaikista kuljetuksen muodoista. Sitä katsotaan myöskin energia- ja kustannustehokkaaksi ja sillä on vähän ulkoisia vaikutuksia. Mitä tulee sitten eh, siihen, että se toimii täysin vapailla markkinoilla, ja jotka ovat avoimet kaikille jäsenvaltioille, myöskin työntekijöille kaikista jäsenvaltioista, ja silläkin palvelee valtaisia markkinoita sekä rahtikuljetuksessa että matkustajaliikenteessä – sitä ei tässä puhuttu kovin paljon aiemmin, mutta äh, rahtiliikenteestä me totta kai tiedämme kaikki nämä perinteiset äh, rahtiketjut, mitä tulee äh, raskaaseen tavaraan ja, ja kontteihin, mutta myöskin muita kulutusmuotoja, jotka ovat mukana miksi kaupunkialueilla tällaisissa toimitusketjuissa. Tärkeää on tietysti myöskin matkustajaliikenne. Täällä on aiemmin puheenjohtaja mainitsi sen, esimerkiksi sen matkailun kannalta se on tärkeää, mutta myöskin viime aikoina sen kautta voidaan myöskin kaupunkiliikennettä. Ja tyypillistä tällä sektorilla on se, että se on innovatiivista tämä sektori ja se on sopeutumassa uusiin haasteisiin. Mitä tulee sitten poliittisiin tarpeisiin? Tänään me puhumme Najades kakkosesta ohjelmasta, jota komissio on esittänyt mutta sen lisäksi se on hyvin tärkeä. Me tarvitsemme voimakkaan infrastruktuurin ja tämän verkkojen Eurooppa-fasiliteetin. Ja tässä parlamentilla on tietysti myöskin merkitystä, koska tärkeää olisi se, että verkkojen Eurooppa Fasille saadaan liittyvästi rahaa myöskin sisävesiliikenteen kehittämiseen. Ajattelin ehdotuksia, joita ollaan tekemässä näiden kakkosen puitteissa, jotka liittyvät alueiden kunnostamiseen, mutta myöskin horisontti 2020. Siis kaikista eri ohjelmista, jotka ovat saatavilla ja josta voidaan saada eurooppalaista rahoitusta, on varmistettava se, että niissä asianmukaisesti otetaan huomioon sisävesiliikenne. Mitä tulee Najanisiin sitten? Tämä laatuinfrastruktuuri, Laivaston uudistaminen, puhun tästä kohta pian, sitten markkinat toimivat kitkatta, että on pätevää työvoimaa ja että integraatio tapahtuu, josta on puhuttu jo paljon, mutta tulee tähän innovaatioihin. Se on hyvin tärkeää. Minä haluaisin muistuttaa siitä, mitä, mistä puhuttiin aiemmassa vaiheessa, nimittäin tämä laatuinfrastruktuuri, joka käyttäjien kannalta, meidän jäsentemme kannalta on ehdoton ehto. Jos ei ole kunnolla ylläpidettyjä vesiväyliä, ei ole myöskään sisävesiliikennettä. Tämä asia on varmaan aivan selvä. On yli 30 000, 36 000 kilometriä vesiväyliä ja satoja sisämaan satamien merkitystä. On ruuhkautumatonta kapasiteettia. Joet, vesiväylät voivat ottaa vastaan huomattavasti enemmän liikennettä tänään ja tässä voi olla hyvin huomattava merkitys asialle. Mitä tulee sitten innovaatioon? kuten sanottu, sektorilla on innovaatiopotentiaalia valtavasti, vaikkakin jo nyt se on hyvin energia- ja kustannustehokasta, on tarvetta viherryttää. Ja Najades 2 käsittelee nimenomaan tätä kysymystä ennen kaikkea, kun puhutaan olemassa olevien moottorien vaihtamisesta tai kun puhutaan vaihtoehtoista polttoaineista. Ja tässä mielessä haluaisin muistuttaa siitä, että meidän kannaltamme myöskin nestemäinen maakaasu on hyvin mielenkiintoinen kehitys, ajatellen nimenomaan uusia aluksia ja olemme pyrkineet kehottamaan sen käyttöön ottamista vaihtoehtoisena polttoaineena, mutta tietysti meidän täytyy sopeuttaa infrastruktuuri tähän ja pitää myöskin saada aikaan asianmukaiset lainsäädäntötoimet. Ja sitten tässä on esimerkkejä uusista aluksista, jotka toimivat nestemäisellä kaasun, maakaasulla. Nämä otettiin käyttöön viime vuonna. Sitten kun me puhumme innovaatiosta ja on mitä tulee laivastoon, haluaisin muistuttaa tässä siitä, että komissio on tehnyt erinäisiä esityksiä, joilla pyritään varmistamaan se, että tapahtuu innovaatioita ja että ylipäätään on mahdollista, että sektori voi saada tukea myös olemassa olevasta rahoituksesta. Toisaalta tekninen direktiivi, joka pyrkii siihen, että otetaan käyttöön uusia standardeja ja harmonisoimaan standardeja kaikkialla Euroopassa – ja nämä perustuvat alun perin korkeisiin, alun perin Reinillä korkeisiin standardiin, jotka ottaisiin käyttöön kaikkialla Euroopassa. Tämä on aivan tärkeä lähestymistapa komission esityksessä. Ja toinen on myös, joka on hyvin tärkeä, jolla pyritään muuttamaan olemassa olevaa säädöstöä, joka koskee yhteisön laivastokapasiteettia. Ja tätä kautta voitaisiin ottaa käyttöön varastoja, vararahastoja myöskin, että voitaisiin käyttää sitä viherryttämistoimiin. Ja tämä on asia, jossa me kehottaisimme parlamenttia antamaan tukea. Sitten lopuksi, mitä nyt sitten merkitsee Najades 2 sektorillemme? Me haluaisimme varmistaa sen, että mm, uskomme tietysti, että Najades 2 yhdessä muiden eurooppalaisten ohjelmien kanssa ja lainsäädäntöistysten kanssa merkitsee sitä, että voidaan tavoitteita saavuttaa, niin saadaan aikaan parempaa sisävesiliikennettä ja parempaa kuljetuksia, mutta tärkeää on myöskin se, että on käytössä liittävästi rahoitusta myöskin horisontti 2020 ja myöskin sitä muista ohjelmista, jotka hyödyttävät yhteiskuntaa. Ja tässä mielessä me vetoamme parlamenttiin, että se tukee komission ehdotuksia ja että se tukee alaa kokonaisuudessaan niin, että tämä politiikka saadaan käyntiin. Kiitos. Thank you. Next is... Kiitos. Seuraavaksi Andrew Silitoi, joka on äh, säätelyriskiarvioitin johtaja Lloyds Registerissa. Andrew. Okay, good morning everyone. Um, thank you for the opportunity to... Kiitoksia mahdollisuudesta saada olla täällä mukana. Haluaisin erityisen erityisesti kiittää huomioon innovointia ja ottaneet sille tiettyjä esimerkkejä, jotka ovat jo mahdollisia olemassa olevissa aluksissa ja tulevissa suunnitelluissa aluksissa, joissa olemme mukana. Ensinnäkin haluaisin todeta, että sisävesiväylät tarjoavat hyvän mahdollisuuden puhtaalle ja kestävälle kuljetukselle EU-ssa. edes kaksi ohjelma mahdollistaa sen, että tätä toimialaa voidaan siirtää oikeaan suuntaan. Polttoainekulujen kasvaessa alusten operoijien ja kuluttajien yhteinen intressi on se, että vähennetään polttoaineen käyttöä tai otan käyttöön sellaisia teknisiä menetelmiä, joiden avulla tämä on mahdollista. Kysymys on siitä, että mikä on kaikkein parhaiten mahdollista tässä tilanteessa. Otan huomioon vaihtoehtoiset polttoaineet ja varsinkin nestemäinen maakaasuöljy, sitä voidaan hyödyntää ja näin voidaan ottaa käyttöön sellaisia ää, teknologisia edistysaskelia, joiden avulla voidaan vähentää polttoaineen kulutusta. Tietysti kulut on vaihtelevat merkittävästi sen mukaan, mennäänkö vastavirtaan vai myötävirtaan. Samasta polttoaineen lähteestä lopputulos on aivan eri tästä riippuen. Meidän täytyy kuitenkin optimoida tilanne mahdollisimman pitkälle. Näin on jo tehty. Kaikkein paras mahdollisuus näiden päästöjen vähentämiseen on, ovat vaihtoehtoiset polttoaineet. Meidän täytyy tukea tarvittavaa infrastruktuuria, joka mahdollistaa sen. Ennen kaikkea nestemäisen maakaasun hyödyntäminen on tärkeää. Se on jo käynnissä. Meillä on kaksospolttoaine tankkeri, joka voi hyödyntää siis nestemäistä maakaasua. Sitten ovat Green Stream ja Green Rhine tuotteet, jossa käytetään myöskin tätä polttoainetta. Tämä on uusi polttoaine sisävesialueella ja sääntely ja säännökset eivät ole ajan tasalla, mikä merkitsee sitä, että kaikki pohjautuu poikkeuksiin ja hyvin pitkän hyväksyntäprosessin jälkeen, joka on siis erittäin hidas myöskin. Siitä syystä kaikki askeleet, jotka johtavat siihen, että polttoainekysymykset, joita mukaan säännöksiin ovat tervetulleita. Muutama muu esimerkki tämän mm, malli alusten esittelyssä. Nämä ovat todellisia mahdollisuuksia, eivät vain pelkästään mitään prototyyppejä. Aitsenkys on yksi, ja niissä myöskin tämä kahtari polttoainetta käyttävän aluksen kehittely ja rakentaminen aloitetaan jo tämän vuoden lopussa. Aiger muokataan uudelleen niin, että se voi hyödyntää kahta eri polttoainetta ja käyttää myös maakaasua. Ja tietysti tuohon takia tarvitaan jonkun verran tilaa, mutta se ei ole niin merkittävä tilamäärä, etteikö se kannattaisi. Eli vaikka on helppoa rakentaa uusia polttoainemahdollisuuksia mukaan, se osoittaa myös sen, että voidaan tehdä jälkikäteen muutoksia olemassa oleviin aluksiin korvataan esimerkiksi moottorit uusilla. Yleisesti ottaen tämä kannattaa sellaisissa aluksissa, joita käytetään enemmän, eli suuremmissa aluksissa. Argostankkeri. Siinä on tällainen prototyyppimalli. Tällä hetkellä tämä ei ole mahdollista vielä sisävesi mm, väylillä, mutta toivomme, että säännöksiä muutetaan tulevaisuudessa. Ja sitten kaasutankkeri. Tavoitteena on luoda kaksi samankaltaista alusta, jotka monet myös käyttäisivät kahta riputonta. Sitten kaksi muuta hanketta, muita hanketta, joita käsittelemme ihan vain maistiaiseksi siitä, mitä tällä hetkellä pidetään teknisesti mahdollisena. Meillä on kuiva rahtialus, kaksi kaksoispolttoaine, C-tyypin tankkeria, sitten auto- ja henkilö matkustajaliikenteeseen tarkoitettu alus muun muassa. Yhteenvetona toivon, että tällainen katsaus ja nämä esimerkit ovat osoittaneet, että sisävesialukset tarjoavat mahdollisuuksia sille, että voidaan kehittää uuden teknologian avulla uuden aikaisempia aluksia. Innovointeja on sisävesitoimialalla, ja, mutta se ei kuitenkaan ole mikään ala, jossa täytyy aloittaa aivan tyhjästä. Hyvin pitkä osa tästä tekniikasta on jo käytössä suuremmissa merialuksissa. Äh, ja monet luokitteluyrityksetkin äh, ovat mukana, voivat tuoda mukaan oman kokemuksensa ja tarjota turvallisuutta tällä tavalla. Erityisesti nestemäisen maakaasukäyttö käyttö on teknologia, jota on hyödynnetty muualla, on helppoa rakentaa se uuteen alukseen, mutta on myös mahdollista tehdä muutoksia olemassa oleviin asuksiin ja tiettynä aikana niiden elinkaarissa. Kiitoksia. Andrew. kiitoksia, Andrew. Se herra Henk van der Welt, joka on Euroopan kapteenien järjestön puheenjohtaja Henk. Kiitos puheenjohtaja. Paljon kiitoksia kutsusta. Ja kaikkien kapteenien puolesta toivotan teille oikein hyvää uutta vuotta. Äh, Euroopan kapteenien järjestö äh, seuraa ja valvoo kapteenien etoja. Olen kuullut äh, joitakin vähän epäistöllisiä kommentteja tästä näistä firmoista näistä pienyrityksistä se mamma ja pappa omistavat aluksen, mutta ne ovat ne, jotka joutuvat juuri uudistumaan. Me tiedämme, että näides on tärkeä. Ensimmäinen näides ohjelma oli olennainen ja kakkonen on välttämätön jatko. Teidän valikon tänne on tehnyt hyvää työtä, mutta meillä täytyy olla sisäistä ja ulkoista tasapainoa. Meillä täytyy olla puitteet, tasainen pelikenttä, yhtäläiset lähtökohdat ja rahoitus. Ja tästä kenkä puristaa, koska sisävesiliikennemarkkinat ovat kärsineet viisi vuotta jo epätasapainosta, joka on johtanut markkinahäiriöihin. Me näemme, että aluskapasiteetti on kriisissä. Jos puhutaan yli tonnisista rikoksista. Ne ovat yhä erikoistuneita, erikoistuneempia. Näemme, että kysyntäkin on vähentynyt rakennus- ja metalliteollisuuden puolella. Ja horisontaalinen ventikraalinen integrointi on jotain, joka puuttuu sisävesiliikenneyrityksestä. Näemme, että lainsäädäntö liittyviä asioita tapahtuu, jotka eivät auttaa turvallisuutta tankkeripuolella on siirtynyt erittäin hitaasti yksinkertaisesti kaksinkertaiseen runkoon. Ja, ja meillä on siksi heikko neuvotteluasema äh, laivanvarustajien rahtajassa. Ja isojen alusten ylikapasiteetti ei paranna pikkurahtialusten äh, asemaa, koska isot nappaavat rahtajia ja Tämä johtaa yleensä katastrofiin. Investointia puuttuu. Sektorin houkuttelevuus laskee. Että nykymarkkinat kärsivät epävarmuudesta. Ja se ei ole hyvää näille kakkoselle. Ja investointimahdollisuudet on viety ja nyt syödä niitä säästöjä. Ja on yrityksiä, jotka ovat hänen tuskin veden pinnalla tai jopa sen alla. Ja täytyy varoittaa ja karille. On paljon kansallisia säädöksiä, jotka estävät ulkomaisia toimijoita. Se ei auta kilpailua, se vääristää kilpailua. Me voisimme rekisteröidä kaikki alukset Brysselissä, se olisi mennyt ehkä vähän liian pitkälle, mutta mä en täytyy ainakin harmonisoida monia asioita, jotta järjestelmä toimisi paremmin vähentämällä yritysten, vähentämättä yritysten itsenäisyyttä. Tämä ylikapasiteettikysymys, jos rahti hinnat heijastavat kysyntää, niin viipymään puolitoista kaksi vuotta uuden aluksen rakentamiselle. Jos uusia aluksia tarvitaan, niin ne eivät nopeasti markkinoille tulee, joita meillä täytyy olla seurata markkinoiden seurantajärjestelmä, joka on perillä kyseistä tarinasta. Meillä täytyy olla pätevä inventaari äh, olemassa olevasta kapasiteetista, mutta sama pätee myöskin uusille aluksille, ja siellä meillä on ongelmia. Me tarvitsimme uusia hallintajärjestelmiä. Meillä oli semmoinen kymmenen vuotta sitten, ja uusi hallintajärjestelmä vähän rahoittaisi markkinoita. Sitä tarvitsemme rahoituslaitosten luotetus on ollut ongelma. Ennen rahoitusmarkkinoiden romahtamista raha oli löysälti. Siksi meillä on että Nyt luottoa tulee tuskin ollenkaan. Joskus uuteen moottorinkaan järkevään ammatillisen investointiin ei saa rahaa. Eli totta kai me haluamme lisää yhteistyötä kippareiden ja äh, rahtajan välillä, mutta ilman, että alusten kipparit, kapteenit menettävät itsenäisyyttä. Meidän täytyy tukea intermodaalisuutta ja kilpailu voi stimuloida kehitystä. Tässä voisi olla kysymys logistisen ja taloudellisen äh, puolen ammattimaisuuden lisäämisestä ja integroimisesta. Tämä, tämä kohta, kohta asetuksessa teollisuusvaliokunnan lausunnonlaatija puhui artiklan 8 muuttamisesta, mutta se nyt menee liian pitkälle, koska meillä on kriisiväline ja artikla 8 on jakamaton osa siitä. Alusten omistaja kapteenit rahoittavat a, nyt kaiken. Alan organisaatioiden pitäisi osallistua rahoitukseen. Ja että me haluaisimme esittelijän poistavan tarkistuksen. No edes voisi olla erittäin tärkeä keino elvyttää alaa. Ja se voisi auttaa intermodaalisuudessa myös, mutta tekniset ja sosiaaliset puolet täytyy ottaa myös huomioon. Ja loput selviää sitten sitä myöten. Ja kapteenijärjestö millä yhteistyössä kanssa. Paljon Henk. Tämä maisnää voivatko se nyt puhua mahdollisimman lyhyesti, joten meillä ei ole vielä aikaa. Meissner, Vandalen Dalen, Maasne. Maasni. Kurz zu sein. Ich habe auch hier wieder an jeden der Sprecher eine Frage. Zunächst Yritän puhua lyhyesti. Ensiksi herra Vanda Werfille. Teidän visionne vuodesta 2018 on jotain, johon olen perehtynyt. Tässä on kaksi kysymystä. Ensiksi haluat lisävastuuta sektorille, vähemmän säätelyä. Mukavaahan se on kaltaiselle niin liberaalille, mutta tarvitko itse säätelyä vai minkälaista säätelyä tarkoitat? Toinen kysymys. Tämä liittyy myös 5 2018. Puhut kielivaatimuksista, puhutko englannista? Sehän meitä aina kiinnostaa. Ja sitten Rava Hackstein sanoit, että siis vesiliikenteen osuutta voisi lisätä. Kasvusektori taitaa olla konttiliikenne. Mutta sanoit, että Tonavan käyttöä voisi myös lisätä. Mutta mitä, mitä saataisiin Tonavan liikenne reinin tasolle? Sitten kysymys Silitolle. Niin, ja sitten tämän sektorin viherryttäminen. Minä olen äh, nestemäisen maakaasun ja muiden vaihtoehtoisten polttoaineiden suuri ystävä. Ja kysymys kuuluisinkin, onko se mitä nyt on suunniteltu tässä finanssamietinnössä, että rajennetaan äh, tätä infrastruktuuria myöskin sisävesiliikenteelle nestemäisen maakaasun osalta. Riittääkö se vai haluaisiko sektori, että tehtäisiin enemmän ja haluaisiko sektori itse tehdä enemmän? Kysymys on kaikkea investoinneista, jotka liittyvät varustajiin. Ja sitten Fanne Velde vielä. Te puhuitte markkinoiden epävarmuudesta, me olemme tietoisia siitä, että luototusta on vähän. Voiko näiden kaksi vararahaston kautta olla jotenkin tässä avuksi? Odotatteko tästä jotakin vai pitäisikö tapahtua jotakin lisätoimia vielä lopuksi? Puhuitte siitä, että markkinoita pitäisi seurata avoimesti luottavalla tavalla, niin kuin on esitetty. Onko tämä se esitys, joka on olemassa sellainen, mikä vastaa teidän odotuksianne? Vandalen seuraavaksi. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Ensin Hopsalille sitten Fanny Feldelle. Artikla 8 on kyseessä. Sehän on tässä ehdotuksessa. Uudessa kahdeksannessa artiklassa, hyvä puheenjohtaja, sanotaan, että riippumatta siitä, mitä sanotaan artiklan 3 kohdassa 5, mutta mitä tuolla vanhassa artikan 3 kohdassa 5 sanottiin, siellä sanottiin, että toimialalla täytyy yksimielisesti toimia, jos halutaan hyödyntää tuota vararahastoa. Tuota yksimielisyyttä ei ole koskaan ollut koko alalla. Ja tietysti alkuvuoden Saksan välillä tässä on ollut ongelmia. Ja ytimenä on se, että se ei toimi siitä syystä, että yksimielisyyttä koko toimialalle on ollut. Toivottavasti tulevaisuudessa asia hoituu paremmin. Tuo yksimielisyys on aiemmin kuitenkin puuttunut, vaikka se olisi ollut välttämätöntä. Se oli ensimmäinen kysymys. Toinen kysymys koskee sitä, että koko paneelinen yksikään paneelin jäsenistä ei vakuuttanut minua siitä, että minun pitäisi äänestää tämän ehdotuksen puolesta. Ja tarkoitan sitä sitä, että uusi artikla 8, joka koskee tätä kapasiteettiehdotusta. Käsittääkseni, jos minä luen ja ymmärrän sen oikein hyvin, niin siinä on ehkä yksi etu eri. Se, että silloin kun äh, laivanomistajat haluavat investoida uuteen ympäristöystävällisempään moottoriin, se on mahdollista mitään muuta en kykene tästä koko tekstistä suorittamaan sellaista, mikä olisi positiivista. Ja minun uskoakseni nämä kaksi ehdotusta eivät vie meitä eteenpäin. Siitä syystä, että hyvin usein laivanomista eivät kykene enää ansaitsemaan leipäänsä tällä alalla. Eivät ainakaan kykene investoimaan alukseensa. Millä tavalla ja kuka voisi selvittää minulle, että minun pitäisi todellakin äänestää tämän ehdotuksen puolesta? Sillä en näe, että laivamistalo olisi tässä suhteessa mitään saatavaa. Tilanne jatkuu sellaisena. Tämä ehdotus ei muuta hetkessä tilannetta yhtään millään tavalla. Kiitoksia. Ja, Kiitos puheenvuoroista ja myös kaikkea hyvää nyt uudelle vuodelle vielä kerran. Se tarkoittaa myös sitten sitä, että me erityisesti meidän pitäisi keskittyä siihen, että sisävesiväylillä tapahtuisi mahdollisimman vähän onnettomuuksia. Tässä on ratkaisevaa se, että alukset ovat turvallisia. Siksi kysymykseni on herra van der Werftille, myöskin äh, äh Silitoulle ja muille puhujille. Turvallisuusstandardia sisävesiväylillä varmasti on tulevaisuudessa yhdenmukaistamaan. Se on välttämätöntä. Meillä on rahtialuksia kohdalliset vaarallisia rahteja Tonavalla ja Reinillä ja on tärkeää, että siellä ei tapahdu yhteen törmäyksiä. Herra Silichow esitti asian niin, että tarvitaan uusia laitteita, jotka toisivat ympäristöystävällisemmin, mutta uskoisin, että törmäyksen estämisen osalta on välttämätöntä, että ryhdytään harjoittamaan tutkimusta, ja tämä vararahasto, että sitä käytettäisiin miehistöjen kouluttamiseen, se olisi ehdottoman välttämätöntä, jotta saataisiin aikaan yhtenäisyyttä, että niitä muun muassa eroja siinä, minkälaisia summia on käytössä eri osa-alueita varten. Ja sitten Edellinen <clears throat> paneeli puhui siitä, miten infrastruktuuria voitaisiin paremmin laajentaa, että monilla alueilla näyttää siltä, että ei päästä eteenpäin asiassa. Nyt tietysti kysymykseni kehittäjille, laivanrakentajille on sitten se, että miten he näkevät sen. Miten voidaan saada aikaan sopetettuja aluksien runkoja eri virtoja jokia varten niin, että tämä massa ja syvyys sopeutuvat toisiinsa, eli siis pitää myöskin sopeuttaa tietysti infrastruktuuria ja satamia, mutta totta kai pitää saada myöskin sellaisia alusmalleja, jotka toimivat tehokkaammin. Kiitos. Thank you very much. For me, I have a, a question. Kiitoksia. Minulla on kysymys Rasselicalle. Se liittyy nestemäisen maakasun. Vaikka hyväksynkin nämä vaihtoehtoiset polttoaineet ja nestemäinen maakaasu on tässä suhteessa yksi vaihtoehto, niin edustaja Maismerkin viittasi tähän, että on olemassa myös muita elementtejä, muita vaihtoehtoisia polttoaineita, esimerkiksi etanoli, jos katsotaan mitä tuolla puolella tehdään, <clears throat> niin minusta vaikuttaa, että kaikki vaihtoehtoisen polttoaineen munat ovat nyt yhdessä korissa, tässä nestemäisen maakaasukorissa. Se minua vähän huolettaa, sillä tämän tyyppinen politiikka minusta on huolettava. toiseksi nestemäisen maakaasun varastointi on ongelmallista. Ei ole mitenkään yksinkertaista sitä varastoida. Ja se on tietysti yksi eduista jota Stena Lines on käyttänyt. Stena esimerkiksi on käyttänyt etanolia. Ja jotkut muut käyttävät nestemäistä maakaasua ja toiset jotain muuta. Minun huolestuttaa se, että tässä sitten lopputuloksena on se, että hajannutaan vähän joka suuntaan. Teille oli selvää, että maa, nestemäinen maakaasu on kautta linjan. Ei sillä Onko mitään muita vaihtoehtoja tutkittu sisävesikuljetuksiin, vaikkapa etanolia siis? Järjestyksessä kolme minuuttia. Hans, ole hyvä, aloita sinä. Kiitos puheenjohtaja. Palataakseni Rova Meissnerin kysymykseen. Ja ottaakseni niin, nämä tekniset vaatimukset ja näiden yritysten pätevyys pitää ottaa huomioon turvallisuustasossa. Meillä on muilla aloilla erilaisia esimerkkejä siitä, miten tämä toimii. Ja meistä on nyt aika seurata samaa tietä sisävesiliikenteen suhteen. Mitä sisävesiliikenteen kieleen tulee, Meillä on sisävesiliikenteen kieltä varten luonnos. Ehdotus lyhyellä aikavälillä nykysääntöjä ei tarvitse ylittää Reinillä Saksa ja kieli, Tonavalla Saksa ja Venäjä. Ja sitten jokin kieli välineenä, sen pitäisi vaikuttaa auttaa kielitilanteessa. Sinä kysymykset minulle. Thank you, Mrs. Hacksteiner. Thank you, Mr. Chair. Thanking, uh... Hacksteiner, kiitos mepeille näistä kysymyksistä. ensiksi sen kysymykseen, joka liittyy tilan saatavuuteen, joilla olemme kuulleet, että Renillä on vielä hyödyntämätöntä potentiaalia volyymin kasvattamiseksi tonavalla jopa 20 kertaa nykykuljetusvolyymin. Mutta ratkaiseva kysymys on, juuri tämä väyläkysymys. Me tarvitsemme tasapainoisen lähestymisen, joka ottaa huomioon ekologiset ja taloudelliset vaatimukset ja Tonavalla Tonavan strategia on ratkaiseva, mutta uskomme, että lähikuukausina suunnitelmien kehittäminen on ratkaisevaa. Ja vetoamme parlamentin tukeen ja otetaan tämä tasapaino huomioon, ja että patentti saadaan käyttöön. Ja sitten artikla 8 ja tarkistus, joka liittyy kapasiteetin säätelyyn. Siinä aikomuksena on lähteä tästä sosiaalisesta lähtökohdasta kohdasta, jossa äh, mahdollistaa eläkkeelle jääminen, niistä kautta kapasiteettiin vaikuttaminen. Tarkoitus on auttaa Najadesin tavoitteita ja Euroopan kulutuspolitiikkaa. Meidän täytyy käyttää tätä reservirahastoa, vararahastoa ja myöskin vihertämistoimiin. Uskon, että lähes yhteistyössä voimme löytää yhteisen kannan varojen käytöstä. Se hyödyttäisi koko sektoria. Alusten ympäristöominaisuuksia täytyy parantaa, vaikka teollisuus on kriisissä. Se tulevina vuosina toipuu toivottavasti, ja kun me puhumme tulevaisuudesta, tätä kautta mahdollistaisimme tällaisen, kysynnä, tällaisen kysyntään vastaamisen. Vetoisin teihin, että tukea sitten ehdotettua tarkastusta ja sitten turvallisuudesta. Kysymyksen enkä kuun esitti. Turvallisuus on tiukka kriteeri sisävesi liikenteessä. Korkeammasta lähdet er-, erityisesti vaarallisten aserahdin suhteen. Meillä on genevän vaatimukset, mutta teollisuudella on myös standardeja sisävesiliikenteessä. liikenteessä alusten kriteerit menevät siellä paljon pitemmälle. Siksi vaarallisten hyödykkeiden kuljetuksessa meillä on euro, ää, korkeimmat vaatimukset Euroopassa. To go through the questions, the question... Niin, kiitoksia. Edustaja Maistani kysymys. Nestemäinen maakaasu ja infrastruktuuri. Niin kysymys on aina tämä munakanatilanne. tilanne Kumpi oli ennen? Ihmiset käyttävät sitä jo. Se on siellä. Lisäksi sen kustannukset polttoaineena tulevaisuudessa on tietysti vielä avoin ja investointilaskelmien mm, täytyy pohjautua siihen. Mutta jos verrataan tuonne meriliikenteeseen suurempiin aluksiin, niin nähdään, että kun infrastruktuuri on olemassa, niin silloin kyllä siitä kiinnostutaankin. Eli riittävä investointi infrastruktuuriin puolestaan edesauttaa sitten sen hyödystä, hyödyntämistä. On tällainen kysymys. Ne edut, jotka meidän mielestämme tässä ovat, ovat sitä, että parannetaan uuden teknologian hyödyntämistä rutiininomaisesti mahdollisuus käyttää alternati- eh, vaihtoehtoisia polttoaineita, vielä eteenpäin säännöstä niin, että voidaan pysyä teknologian kanssa ajan tasalla. Hyvin useinhan sääntely ja teknologian jalkoihin. Tässä on nyt mahdollisuus ajan tasaistaa tuota säännöstöä. Se on aina kovin hyödyllistä. Kyllä kysymys Tietysti tormoista välttäminen on ehdoton prioriteetti. Kaikki tutkimukset ja teknologiata käytetään silloin, kun tällaista maakaasua tai muita riskialtteita polttoaineita on kyydissä, niin täytyy tietysti sitten suunnata siihen, että tarkastellaan sitä, millä tavalla voidaan välttää törmäyksiä ja miten suojataan näitä polttoainetankkeja. Mutta lähtökohtana on se, että Tietysti törmäyksen vältetään aina kun mahdollista. Niin kuin turvavyö autossa, se on siellä silloin kun sitä tarvitaan. Suuremmissa aluksissa myöskin tätä asiaa pohditaan ja voidaan oppia myös siirtymisestä yhdestä toiseen. Simpsonin kysymys sitten. Niin, ehdottomasti meillä on vaihtoehtoja. Olemme keskittyneet nestemäiseen maakaasuun – koska meillä on paljon kokemuksia siitä. Ja siitä ollaan kovin kiinnostuneita. Siitä on opittu myöskin sen käytöstä vaihtoehtoja on. Mainitsitte etanolin, vety, polttoainekennot esimerkiksi, sähkökäyttö. Mutta nestemäinen maakaasu on erityisen tärkeä ja erityisen hyvä ratkaisu jonka avulla voidaan vastata myöskin näihin rikkipäästöihin, typpipäästöihin ja pysyä hiilidioksidipäästörajoissa. Eli siinä mielessä se on hyvä ratkaisu. Kiitos. And Mr. Van der Welt. Kiitoksia Van der Welt seuraavana. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Täällä oli erilaisia kysymyksiä, jotka voidaan ehkä vetää yhteen. Ja Markkinavalvonta on tietysti olemassa. Investoida ei voida siitä syystä, että on vielä epävarmaa siitä, miten kauan tämä äh, prosessi jatkuu, että päästään til- takaisin äh, entiseen tilanteeseen. Ja kysymys siitä, että teemmekö jotain ja huolehdimmeko siitä, että kapasiteetti pysyy hallinnoitavissa. Lyhyellä aikavälillä näin ei ole, mutta pitkällä aikavälillä kuitenkin voidaan saavuttaa hyvä tilanne. Sitten seuraava oli aika hankala kysymys. Ja ymmärrän edustaja Van Daalen kysymyksen siitä, mistä tulee. Silloin kun ajat olivat hyvät, ei tarvittu tällaisia sanoista ja jokainen teki rahalla mitä halusi. Huonoina aikoina näin ei tietysti ole tilanne. Meidän täytyy auttaa yrittäjiä ei ole olemassa mitään yksittäisiä rahastolla yrittäjiä voida auttaa, vaan meillä on vain tällainen generinen rahasto. Eri toimialaorganisaatiot ovat myöskin olleet mukana. Ja yksi ongelmista, joka meillä on edessä, koskee nimenomaan tätä viherryttämistä näissä aluksissa ja sitä, millä tavalla se hoidetaan. Me olemme jo hyvin pitkälti menet eteenpäin tässä asiassa, mutta tietysti paremminkin voidaan tehdä. Täytyy pidentää myöskin moottoreiden elinikää. Ja täytyy todeta, että moottorikapasiteetti on korkea, mutta sitä käytetään vain noin 20 prosenttia vai kolmas osa. Eli päästöt ovat jonkun kyllä huomattavasti matalampia. Se ei kuitenkaan merkitse sitä, etteikö meidän pitäisi olla mukana edesauttamassa eh, sektorin ympäristöystävällistämistä. Mutta hyvin useissa ei ole olemassa tilaa uusille esimerkiksi polttoainesäiliöille aluksissa. Yksi ongelmista, joka täytyy mainita, tässä on tämä eh, vanhojen moottoreiden muuntaminen, mutta se on hirvittävän kallista. Jos ei joutuu maksamaan kaksinkertaisen hinnan siitä, jos, jos haluaa uusia tällaisen vanhan ö, moottorin. Ja yksi niistä kysymyksistä, joka meidän mielestämme mahdollisuus on tehdä tutkimusta sen suhteen, että voitaisiin kehittää ö, vanhoihin aluksiin sijoitettavia halvempia välineistöjä, jotka olisivat helpommin muokattavasti, muokattavissa. Mutta meidän täytyisi tässä suhteessa ottaa huomioon myös tämä vierittämiskysymys. Ja ESO ehdottomasti haluaisi sitä, että lisätään erilaisia yhteistyömuotoja. Siinä voitaisiin hyödyntää sitä, että huonoina aikoina yrittäjillä ei ole juurikaan sananvaltaa markkinoilla. Jotta voitaisiin mahdollistaa se, että yrittäjät voivat toimia vapaammin, meidän täytyisi parantaa yhteistyömahdollisuuksia. Tällä tavalla voitaisiin löydä kaksi karpasta yhdellä iskulla. No sitten yksimielisyydestä. Se oli siis yksimielisyydestä. Ja sitten tästä törmäys, törmäysten välttämisestä, joilla tuo aluksen kurssi muuttuu säännöllisesti ja sitten siinä siellä ei voida soveltaa merenkulussa käytettäviä törmäyksenestojärjestelmiä, vaan siellä toimitaan toisella tavalla. Ja se on tietysti tärkeä asia, joka pitää ottaa huomioon. Thank you. Mr. Theo Legaitis, you want to add anything? Haluatko vielä lisätä jotain komission puolesta? Kiitos puheenjohtaja. halusin alleviivata muutamaa kohtaa niistä monesta, jotka otettiin esille. olen kiitollinen niistä, koska se on tärkeää feedbackia. Yksi on kysymys infrastruktuurista. Me tukeudumme voimakkaasti TNT ja verkkojen ja Euroopan välineeseen. Ylläpidosuhteen suhteen täytyy omiksi. Toinen strategia, tämä toinen strategia on tässä kätevä. Ja, ja Toyota, Tanavan jokikomissio Tonava komissio voi tehdä on erittäin tärkeää. Sitä pyrimme tekemään lähiviikkoina kuukausina, jotta yhteistyömme on tiivimpään, niin, että kaikki joen varsi valtiot täyttävät velvollisuutensa. Rahoituskysymys on otettu esille verkkojen Eurooppa-välineessä on osa, jolla voidaan rahoittaa ää, tämä ristämä, telemaattinen järjestelmä ja sitten rahtikuljetusjärjestelmät. Se, että voimme rahoittaa hyviä sisävisen liikenteen uudistamisprojekteja. Ja innovoinnin suhteen ei pidä unohtaa Horisontti 2020 strategiaa. Meillä on Platina-projekti. Siinä on innovointistrategia sisävesiliikenteeseen. ja te kykenemme hyödyntämään tällaista rahoitusta. Integroinnin suhteen tämä yhteinen tila. Najades on tämä integrointifoorumi, ei ainoastaan Najades itsessään. Olemme todenneet, ei tämä ole mikään sattuma. Olemme yhdessä työskennelleet, jotta Reini jokikomissio asiantuntemuksella tarttuu samoihin asioihin. Tuleva komissio tukee Mutta johdonmukaisuus sisävisen liikenteessä perustuu siihen laatuun, jota Najadesissa ja Rennikomissiossa ja komissiossa on työssä näkyy. Ei myöskään pidä Saavajoen ja Mooselin komissioita, jotka ovat erittäin tärkeitä alan integroimiseksi miksi kannattaa tätä ehdotusta. Sanalla sanoen, on ollut hankalaa saada yksimielisyys aikaan aikaisemmin. Nyt me laajennamme asetusta niille alueille, jossa olemme kuulleet sektoria, ESOa, EBOa, ja odotamme yksimielisyyttä koulutus, ei ainoastaan kippareille, vaan myöskin henkilöstölle hiertäminen, innovointi, Ne ovat asioita, jotka eivät puutu markkinoiden toimintaan. Uskomme yksimielisyyteen. Joten uskomme, että varoja voidaan käyttää. Ja lopuksi kiittäisin tästä ää, voimakkaasta yksimäistä tuosta, että kaikki jäsenet ovat osoittaneet ja Toivon, että Euroopan parlamentti päätöslaisemmassaan alle eh, liputtaa muita asioita, jotka teidän mielestä ovat tärkeitä komission työn ohjaamassa tulevaisuudessa. Kiitos. Tiedoksi käyttäisi Wartman Koolin mietinnön tarkistusten takaraja 15. tammikuuta ja äänestys Tran valiokunnassa on 20. helmikuuta kiittäisin Hans van der Teresa äh, de Velde ja herra Silitseutsaa panoksestaan toiseen paneeliin. Lisäisin vielä kiitokseni ensimmäisen paneelin asiantuntijoille. Kiitän kaikkia siitä, että tulitte tänne, otitte osaa ja että asiantuntemuksenne kanssanne. Lopetan sanomalla, että toivottavasti meillä on teitä tulevaisuudessa laitamme sisävesiliikenteen etusijalle voimakkaammin. Se on mielestäni kaikista tärkeä, olennainen osa Euroopan koulutus- ja logistiikkaketjua. Paljon kiitoksia. Paljon teitä poistumaan tästä puhujakorokkeelta ja jatkamme loppuistuslistan pari. Okay, can we go on with the next item on the agenda? Ja siirrytään seuraavan esityslistan kohtaan, joka liittyy komission taholta tulevaan esittelyyn. Siinä on henkilökohtainen työasiakirja, joka koskee kuljetussektorin ulkoisvaikutusten sisäistämistä. Herra Santomato tekee tämän. Muistutan jäseniä siitä, että heinäkuussa 2013 komissio julkaisi asiakirja, joka koski kuljetussektorin ulkoisvaikutusten sisäistämiseen liittyy Eurovinjettidirektiivin vihreät. Otti esille direktiivin seurantakysymyksen, joka käyttää komission velvollisuudet direktiivin 11.4 kohdan mukaisesti 16. lokakuuta 2012 komissio tulee esittämään kertomuksen, joka sitä yhteenvedon muusta toimista, jolla pyritään sisäistämään tai vähentämään ulkoisia kustannuksia liikenne, meluun ja kaikista kulutusmuodoista, että näitä ei ole asianmukaisesti täytetty, koska asiakirja julkaistiin yhdeksän kuukauden viipeellä ja henkilöstön työasiakirjana. 5. syyskuuta koordinaattorit päättivät komissiota tulemaan valiokuntaan ja esittelemään työn tulokset tällä alueella. Herra Satamaatto, tässä ollaan ollaan menossa. Thank you, Chairman. Good morning. Uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää huomenta. Komissio Toitte tätä pyytää Eurovinet-direktiiviä yhdistääkseen kaikki eri menettelyt kaikissa liikennemuodoissa valtava tehtävä. Ja olemme pyytäneet ulkoisia asiantuntijoita auttamaan meitä tekemällä inventaarion tai luettelon kaikista eri liikennemuotojen hinnoittelumenettelyistä, jota voidaan määritellä. Ja lopputuloksena on tutkimus, joka julkaistiin viime vuoden tammikuussa – Aika perusteellinen tutkimus, noin 700 sivua, jotka sisältävät myös tietoluetteloita eri veroista ja muista kustannuksista, jotka kohdistuvat eri liikennemuotoihin. Tämän tutkimuksen Pekka Kokojo osoittaa sen, miten monimutkainen tilanne on kyseessä – ja yksi näistä viesteistä tästä tutkimuksesta on se, että mm, eri liikennemuodoissa ja kautta jäsenvaltioiden on valtava määrä erilaisia menettelyitä käynnissä. Tiedot ovat täydellisempiä maaliikenteen kohdalta, jossa 2 prosenttia BKTstä saadaan polttoaineveroin kerättyä 0,5 prosenttia ajoneuvojen rekisteröinti ja verojen avulla. Sen sijaan infrastruktuuri tai tieveroin kerätään vain aika vähän, 0,2 prosenttia BKTstä. Eli yleiskuva tieliikenteestä on epätasapainoinen ja ilmastonmuutoskysymys on katettu riittävästi polttoaineveron avulla, joka on väline, joka nimenomaan ottaa huomioon tämän vaikutuksen. Kuten tiedämme, kasvihuonekaasut ovat suoraan suhteessa polttoaineen kulutukseen, mutta muut vaikutukset, onnettomuudet, melu, paikallinen saaste ja infrastruktuurin kuluminen ei ole ollut riittävän hyvin huomioon otettua. Ja rekisteröintiverot eivät riipu haittavaikutusten määrästä, eli niillä ei ole mitään kannustinvaikutusta. Ja muutama olemassa oleva tievero ovat aika tai ö, vinjetpohjaisia. Paljon asianmukaisempaa olisi se, että olisi etäisyyspohjaiset kustannukset. Tilanne muissa liikennemuodoissa on miltei päinvastainen. Ilmastonmuutoksen, ilmastonmuutosta ei oteta juurikaan huomioon, koska meriliikenteessä ja sisävesillä ei ole tämänkaltaisia polttoaineveroja käytössä. Niistä tietysti keskustellaan tällä hetkellä. Sitten rautatiekuljetuksessa sähköjunat kuuluvat päästökauppasopimuksen piiriin, mutta nämä junat saavat useimmiten nauttia ää, verojen, veropoikkeuksista. Rautatiealalla kaikki jäsenvaltiot velottavat infrastruktuurin kulumisesta, jotkut jopa suuremman osan. Joissain tapauksissa pääset mm, verot äh, liittyvät myös ajoitettuihin melohaittoihin, mutta ei aina. Mm, merikuljetuksissa – satamakustannukset pohjataan tonnimääriin ja rahtimääriin. Joskus niihin vaikuttavat myös alusten ympäristöominaisuudet, mutta tälläkin puolella kovasti putoavoimuutta kustannuksissa ja niistä neuvotellaan hyvin usein myös kahdenvälisesti satamaviranomaisten ja laivanomistajien välillä ilmailualalla. Meillä on äh, lähtö- ja laskeutumismaksut, matkustajaverot, joskus otetaan huomioon meluhaitat, kourallisessa maita on käytössä lentolippuvero, mutta niillä ei ole mitään suoraa linkkiä näihin haittavaikutuksiin. Ja lopuksi sitten sisävesi reiteillä on satama, maksut, samankaltaiset kuin merialueilla, sitten usein myöskin väylämaksut joissakin tapauksissa, mutta ei Reinillä ja Tonavalla kansainvälisten sopimusten vuoksi. Kaiken kaikkiaan se viesti, joka tästä saadaan, on, että useita haikattavaikutuksia oli juurikaan katettu ja että on paljon sellaista tuloa, joka kerätään liikennepuolelta, jota ei taas liitetä millään tavalla mihinkään haittavaikutuksiin ja siitä syystä yksinkertaisesti uusi tasapainoittaminen ja järjestelmän pieni muokkaus kyllä ehdottomasti parantaisi yleisjärjestelmää. Tämä on se osa, joka liittyy nyt sitten hinnoittelumekanismeihin, mutta direktiivin pyyntö koski myös eh, noita sääntelymenettelyitä, jotka eivät ole tällaisia haittavaikutuksen liikettäviä vaikutuksia suoraan sanoen, mutta niillä on tietysti vaikutuksia siihen. Ne yleisesti ottaen asettavat rajoja, niin kuin esimerkiksi hiilidioksidin rajat autoille tai eurostandardit autoille tai turvallisuusstandardit. Ja itse asiassa hyvin suuri osa liikennesäännöstöstä vaikuttaa johonkin haittavaikutukseen. Vuonna 2008 liikennepaketin viherryttämisyhteydessä otettiin käyttöön erilaisia menettelyitä, ja tämänhetkisessä kertomuksessa voidaan keskittyä niihin menettelyihin, joihin on ryhdytty sen jälkeen. Olemme myös maininneet näkökohdat, jotka liittyvät infrastruktuuriin ja tutkimukseen, jotka hyvin paljon täydentävät näitä ensimmäisiä menettelyitä. Itse asiassa infrastruktuuri ja tutkimus tarjoavat niitä vaihtoehtoja, jotka tekevät tästä maksun liittämisestä haittavaikutuksiin paljon selkeämpää. Toivottavasti siis tätä tutkimusta voidaan hyödyntää hyödyllisesti tulevia pohdintoja varten. Ja jos olette sitä mieltä, että tämä on riittävä alustuksena, niin päätänpä puheenvuoroni tähän. Kiitos. Um, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komissiota tästä raportista tai siis työasiakirjasta. Se on erityisen mielenkiintoinen ja meille se tietysti monissa kohdin on äh, tuttua asiaa, mutta yksityiskohdat, jotka täällä ovat, ovat minun mielestäni hyvin tärkeitä ja on tärkeää, että niitä analysoidaan. On todettava, analysoitaessa, että se, mitä keskusteluissa olemme havainneet, joita on käyty Eurovinitistä, on se, että kokonaisuudessaan ulkoisten kustannusten sisäistäminen on sitä, että mahdollisuus EU-tasolla sanakaan yhteinen käytäntö on aika vaikeaa. Miksi? Siksi, että maasta toiseen ajattelutapa on erilainen ja valitettavasti vain monissa maissa kust- kustannusten sisäistäminen on asia, joka on tullut esille vuosina, mutta sitä on käytetty itse asiassa vain rahojen keräämiseen kassoihin, mutta ei suinkaan sen heikentämiseen, mihin oli pyritty, eli siis vähentämään infrastruktuurin käyttöä, mutta sanotaan myöskin että niitä vahinkoja, joita kuljetukset, jotka liittyvät kuljetukseen ja liikkuvuuteen, että näitä vahinkoja voitaisiin vähentää, jotka liittyvät terveyteen, turvallisuuteen, ilman saastumiseen, ruuhkautumisiin. Tämä on yksi asia. Toinen asia on sitten se, että me tietenkään emme toimi nyt tilanteessa, jossa ovat mukana vain EU ja jäsenvaltiot. Tässä jännitekentässä ovat mukana myöskin EU ja kansainvälinen taso. Tämä koskee ennen kaikkea laivaliikennettä, se koskee lentoliikennettä. Tällä hetkellä meillä on pari hyvinkin tärkeää ajankohtaista keskustelua käynnissä ETS-lentoliikenteessä, miten me tulevaisuudessa tulemme toimimaan. EUn on tehtävä selväksi, mitä se haluaa sisäisesti tehdä, mutta toisaalta saman aikaan sen on osoitettava, että keskustelut ovat sellaisia, että ollaan valmiita kompromisseihin pitkällä tähtäyksellä, mutta ei tietenkään ikuisuuksiin pidä käydä keskustelua. Ja sitten jos ajattelen sitä, mm, Saksassa nyt ajateltua moottoritiemaksua, haluaisin muistuttaa siitä, että kysymys on todella siitä minun mielessäni, että näitä kustannusten sisäistämistä ei voida toteuttaa niin, että se tapahtuu ulkopuolelta tulevien ihmisten kustannuksella ja täytetään valtion kassat, jotta voidaan mahdollisesti parantaa infrastruktuuria, mutta kuitenkaan jota huomioon näitä muita tekijöitä. Minusta meidän uskottavuuttamme palvelee, jos se, että toteamme missä on meidän toimivaltamme sen sijaan, että puhuisimme siitä, että sanomme että EU ei tee mitään. Ja sitten toiseksi meidän pitää myöskin muistuttaa jäsenvaltioita vastuustaan voimakkaammin. Elka Drauin mietinnössä tämä asia on otettu esille, jossa puhutaan varojen korvamerkitsemisestä, siis ne var- niistä varoista, joita voidaan hyödyntää miten tällä tavalla. Se on minusta olennaista ja sitten pitää katsoa, mikä on EUn tavoite. Me emme ole täällä sitä varten, että olisimme jäsenvaltioille jotenkin saamassa aikaan sitä, että ne asettavat lisärasituksia kansalaisille, perivät veroja. Mm, pitäisi että vedettäisiin varoja summittaisesti ja sitten niitä yksityiskohtaisemmin sitten käytetään johonkin muuhun dinastioiden torjumiseen, joita täytyy torjua. Mutta viime kädessä tietysti lopputulos tulee osoittamaan sitten sen, mitkä ovat meidän mahdollisuutemme. Odotan tapauksessa mielenkiinnolla sitä, että kenties lähikuukausina keskustellaan tästä asiakirjasta vielä kansalaisten kanssa ja että saadaan siihen myöskin lisää täsmällisiä lukuja ja tietoja. Kiitos. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan kiittää komissiota tästä asiakirjasta. Se on paljon mielenkiintoisia elementtejä. Mutta jäin vielä kyllä mm, odottamaan lisää. Ensinnäkin minun mielestäni on valitettavaa, että yhdelläkään tavalla tässä ei ole millään mitenkään kerrottu niistä suunnitelmista, joita joillakin jäsenvaltioilla on esimerkiksi seuraavien vuosien aikana – ottaa huomioon näitä kustannuksia paremmin, jotka tuovat siis puolestaan huomioon haittoja. Esimerkiksi ollaan valmistelemassa kustannuksia, jotka kohdistuvat kuorma-autoihin ja rekkoihin. Ja tämä löytyy myös tuolta Eurovinjet-direktiivistä. Olisi myös siitä syystä hyvä, jos saisimme tästäkin lisää tietoa. Toiseksi Meillä on nyt hyvä katsoa siihen liikennealoittain, minkälaisia aloitteita on olemassa, minkälaisia veroja on olemassa, miten asioihin tällä hetkellä suhtaudutaan, mutta se mikä puuttuu on se suhde näiden eri liikennemuotojen välillä sillä tavalla, että voitaisiin nähdä, millä tavalla nämä ulkoiset kustannukset sisällytetään niihin. Meillä on katsaus tähän nyt, ja tiedän, että tilanne voi muuttua maasta toiseen, mutta meillä on katsaus, joka kertoo siitä, että miten paljon jokaisessa jäsenvaltiossa rautateillä, maalitieliikenteessä kuinka paljon saastuttaa ja maksaa näistä kustannuksista, kuinka paljon ei. Esitän tämän kysymyksen siitä syystä, että meidän täytyy mahdollistaa se, että keskustelu, joka on niin tämän asian ytimessä, että voisimme viedä sitä eteenpäin oikealla tavalla. Meidän täytyisi katsoa sitä, onko meillä todella olemassa eri liikennemuotojen välillä tasaveroinen toimintaympäristö. Jotkut sanovat, kun käyttävät maanteita, että maksavat jo riittävästi ja toisinpäin. Ja esimerkiksi polttoaineveroin avulla voitaisiin yhdistää eri liikennemuotojen väliset erot. Tämä on vaikeaa, enkä tiedä millä tavalla se pitäisi laskea, mutta siitä voisi olla hyötyä tässä keskustelussa. Lisäksi minusta tässä puuttuu varsinkin viimeisessä osassa konkreettisempi komission sitoumus. Jos katsotaan tämän, näitä menettelyitä, joihin on ryhdyttävät ja tämä aikataulu, joka siihen on laitettu. Siinä ei kuitenkaan kerrota todella siitä, mitä komissio aikoo seuraavien vuosien aikana tehdä. Esimerkiksi se, että vuoteen 2020 mennessä ulkoisten haittojen sisällyttäminen ei enää ole vapaaehtoista, vaan pakollista. Sitä ei ole tässä mitenkään uudelleen kerrottu ja saattaa olla, että on muitakin asioita, jotka tuon valkoisen kirjan hengen mukaisesti olisi voitu mainita. Mutta tietäisin, haluaako komissio todella seurata tätä tietä. Lopuksi useissa jäsenvaltioissa käydään keskustelua siitä, mitä pitäisi tehdä yksityisautojen suhteen. Esimerkiksi Saksassa tuo keskustelu on käynnissä jokaisessa jäsenvaltiossa, mutta haluaisin tietää komissiolta, että että sitä haluaisin pyytää komissiota pohtimaan tätä todella syvällisesti, sillä jotkut sanovat, että yhtäältä olisi hyvä, jos äh, kilometri veron avulla tai saastuttaja maksaa järjestelmän avulla pistetään kuluttaja maksamaan enemmän, tai saastuttaja maksamaan enemmän kuin veronmaksaja – mutta toisaalta sanotaan myös, että jos tällainen järjestelmä otetaan käyttöön, niin silloin yhdelläkään tavalla ei voida kompensoida sitä esimerkiksi tarjoamalla ajoneuvoja edullisemmin ostettavaksi tai vähentämällä ajoneuvon veroa ostotilanteessa. Minun mielestäni näistäkin asioista pitäisi käydä keskustelua. Ja, vielen Dank. Meine beiden... Kiitos puheenjohtaja. Aiemmat puhujat ovat esittäneet paljon kysymyksiä ja puhuneet, että minä olen aika lyhyt sananen, että saadaan taas käyttö kuriin. Niin. On hyvä, että on tällainen selvitys ja tällainen yleiskatsaus, mutta minusta olennaista on se, että on aina sellainen tunne, kun on kysymys ylipäätään siitä, että pannaan toimeen sitovia päätöksiä. On paljon kauniita sanoja, mutta vähän tekoja. Mitä tulee miksi valkoiseen kirjaan, Mehän kaikki haluamme, että liikenteestä tulee yleisesti ympäristöystävällisempää. On ilmastotavoitteita, joista kaikki ovat yhtä mieltä, kaikki allekirjoittavat kaikenlaisia papereita, mutta sitten kun on kysymys toimeenpanosta, asiat vaikeutuvat. Joten voin keskittyä kysymykseen komissiolle, mitä komissio ylipäätään voi tehdä. Mitä se, siis ei mitä, mitä se aikoo, vaan mitä se voi ylipäätään tehdä, jotta komis- jäsenvaltiot saadaan todellakin toteuttamaan asioita. Ja mitä sitten tulee tähän korvamerkitsemiseen, ja siihen, että periaatteeseen, että saastuttaja maksaa. Miten tämä periaate saadaan vietyä lävitse, koska korvamerkinnässähän me olimme pitkälti yhtä mieltä parlamentissa asiasta. Ja tietääkseni myöskin Saksan liittopäivillä monet sanovat, että, että jos on hyvä, että on olemassa korvamerkintää ja kaikki liikennepolitiikan asiantuntijat ovat samaa mieltä, mutta Saksassa taas sitten valtiovarainministeri sanoi, että jos on rahaa, niin minä saan ne rahat ja, ja parlamentissa päätetään sitten kokonaisuudessaan, miten varat käytetään. Tämä on tilanne. Eli kun ei nyt ole mitään yhteistä rahoituspolitiikkaan, niin miten tässä nyt saadaan sitten lehmä vedettyä pois ojasta? Thank you, Mr. Lichtenberger. Lichtenberger. Aluksi anteeksi, että tuli hiukan myöhässä, mutta sellaista se on, kun on rinnakkain erilaisia valiokuntien kokouksia tämä perusongelma. Tämä yhteenveto minä sitä hiukan katsoin. Minusta jännittävää on se, että miten päästään tässä eteenpäin, mitä todella nyt voidaan tehdä, niin että jotakin tapahtuu, jotta ylipäätään päästään eteenpäin. Suuret kysymykset, jotka edelleen ovat ratkaisemattomia, johtuen enemmistövoimasuhteista neuvostossa ja juuri siitä syystä, että on tendenssi, eh, että mielellään sitoudutaan suuriin periaatteisiin, mutta sitten äh, rikotaan sitten käytännössä taas tehtyä sopimuksia lähes hävyttämällä tavalla. Minä nyt aion tässä puhua Saksan mm, tiemaksusta, mikä olisi kuitenkin aika sovelleissa kiitollinen aihe tässä yhteydessä. Minusta ongelma on kuitenkin se, että jos me joka tapauksessa sanomme aina, että me estämme sen, että valtiot vaativat liikaa, mutta samaan näemme kuitenkin tämän periaatteen saastosta ja maksaa, mutta me kuitenkaan sitten sano, että voisi olla jonkinlaisia vähimmäismaksuja, joten minusta tilanne siinä vaiheessa jo heti alkaa olla kriittinen, koska silloinhan me oikeastaan järjestelmällisesti estämme sitä, mitä me haluamme, nimittäin, että sitä, mihin kaikki ovat puheissaan sitoutuneet, että se ylipäätään pantaisiin toimeen. Minusta tämä ei vielä riitä. Haluaisin kuulla, mitä komissio nyt suunnittelee tulevaisuutta varten. Ajattelin myöskin muita liikennemuotoja. Minä muistan sen kamalan keskustelun, jota käytiin ETS: ja lentoliikenteestä. Ja siinähän me itse asiassa olemme nyt palaamassa takaisin menneisyyteen, eli siihen, että me jopa kärjistämme ilmasto-ongelmia, jotka me tiedämme, joka johtaa siihen, että tulevat sukupolvet joutuvat ratkaisemaan ongelmia. Oli tässä nyt hiukan ironinen, koska minusta tämä tekopyhyys on lähes sietämätöntä. Minun konkreettinen kysymys olisi siis se, mikä on suunniteltu seuraava konkreettinen askel. Tiedän, että vaikea vastata tähän kysymykseen nyt vaalikauden lopulla, ajatellen sitä, että että komission jäsenetkin varmasti vaihtuvat, mutta kyllä minusta on tärkeää kuulla, mitä on suunniteltu esitettävän, miten aiotaan edetä niin, että jäsenvaltiot jossakin saavat aikaan sen, että puheiden ja toimien välille ei synny syviä kuiluja, joihin sitten tarvittaessa olla valmiita hyppäämään. Onko nyt olemassa jotain konkreettisia toimia, joihin halutaan ryhtyä? Sillä, että nyt vain odotetaan jotakin, että syntyy jonkinlainen enemmistö jossakin vaiheessa, se ei tule toimimaan tässä tapauksessa, sillä tässä vaaditaan nyt johdonmukaisuutta. Toisaalta minä näen poliittiset ongelmat, minulle aivan selvää on se, että on olemassa viristaraitaisia kantoja, mutta homma myös sen, että kaikki jäsenvaltiot ovat, ongel- ovat budjettivaikeuksissa, ja sen vuoksi ne sitten sanovat, että hyvä on, me emme enää pysty rahoittamaan liikenneverkostoamme, eikä me ole rahaa myöskin uusiin rakenteisiin eikä edes ylläpitoon. Ja toisaalta kuitenkin sitten sanotaan, että totta kai on niin, että me emme vaadi sitten mitään väylien käytöstä. Tässä minusta on olemassa tietty ristiriita. Haluaisin muistuttaa ehdotuksesta, jonka me jo olemme useaan otteeseen tehneet, että varoja tietyistä rahastoista voitaisiin tehdä riippuvaisiksi siitä, että onko niin, että muut tulolähteet, jotka liittyvät esimerkiksi juuri raskaaseen liikenteeseen, jossa me pyrimme sen siirtämiseen pois teiltä, että, että niitä mahdollisuuksia voitaisiin hyödyntää. Tämä on minusta perustavanlaatuinen kysymys. Ja kysymys kuuluu ennen kaikkea, miten tapahtuu, mitä tapahtuu nyt ilmastokustannusten osalta, mitä tapahtuu onnettomuuskustannusten osalta, joita mitä vakuutukset kata, miten käy ylä- ja alarajojen kanssa. Nämä ovat kysymyksiä, jotka minua kyllä kiinnostavat. Rike. Rike. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin käsittää komissiolle vain yhden kysymyksen, joka liittyy tähän korvamerkintään. Voisimmeko saada tietää? Voisiko laatia tutkimus aiheesta tietääksemme, kuinka paljon kukin jäsenmaa kerää niistä toimista näissä infrastruktuuriprojekteissa ja kustannusten sään ostamisessa, kuinka paljon rahaa se kerää eri verojen muodossa? Kuinka paljon veroja kulutusjärjestelmässä on? Ja kuinka paljon nämä uudelleen käyttävät näitä varoja infrastruktuuria? C'est est-ce qu'il est possible d'envisager qu'il devrait y avoir un retour minimum sur le sujet? Mikä on valtioiden keskeinen tilanne? Onko valtioita käytetään 100 prosenttia kulutuksen parantamiseen, onko 10 prosenttia, me emme tiedä ollenkaan, tämä on äärimmäisen tärkeää. Meidän täytyy miettiä ja ehdottaa toimenpiteitä Euroopan tasolla, verotuksessa, normeissa, infrastruktuurin tukemisessa. En ole varma, mutta oletan, että toimet ovat erittäin erilaisia. Lopetan tähän, mutta oletan, että eikö meillä on indeksi, ää, verotus ja minimi-investoinnit maattain. On mahdotonta ryhtyä tällaisiin toimiin, kun ei mitään tiedetä sitä käyttää näistä toimista. Ollaan, jos tilanteet ovat maittain hyvin erilaiset, tietäen, että infrastruktuurilla on eurooppalaista lisäarvoja. En puhu sitä sen enempää, kun sitä on paljon puhuttu. Saastuminen ei pysäydy rajoille, joten pitäisi lopettaa tämä sekasortoinen tilanne. Meidän pitäisi tietää verotus ja... Mr. Santamato. Herra Santamato. Chairman, thank you. I'll try to address... Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Niin, pyrin ottamaan vastaamaan näihin kysymyksiin ehkä aloittain viimeisestä tästä korvamerkitystä rahasta. Tutkimuksesta käy ilmi, mitkä verotusmuodot ovat korvamerkittyjä jäsenvaltiossa. Useita esimerkkejä sit niistä ei ole. Yksi on esimerkiksi verotus, joka kohdistuu ähm, vakuutuksiin, joka usein taas heijastuu sitten turvallisuuteen. Usein tietysti myös korvamerkinnän taso on aika heikkoa. Komissio on pyrkinyt viemään eteenpäin korkeampaa korvamerkintätasoa, mutta useat jäsenvaltiot vastustavat sitä voimakkaasti. Toinen kohta, jonka haluaisin ottaa esille, koskee sitä, että on erittäin vaikea kerätä tietoa, varsinkin maantieliikenteen ulkopuolelta. Tutkimus tehdään niin, että on valittu joitakin tiettyjä pääsatamia tai lentokenttiä, mutta miltei mahdotonta saada tietoa kai koko kuljetusinfrastruktuurista kaikista niistä verosta kohdistetaan infrastruktuuriin. Useat näistä ovat erittäin matalia, vaikkapa sillat, tunnelit ja sulut äh, sisävesiliikenteessä ovat tästä hyviä esimerkkejä. Tietoa on vaikea saada. Yhtä vaikea on myös verrata selkeästi tilannetta eri liikennemuotojen välillä ja sanoa, että kuka maksaa enemmän näistä haittavaikutuksista. Myös siitä syystä, että tilanne voi olla kovin erilainen jäsenvaltiosta toiseen mentäessä. Tämä on yksi tutkimuksen pääviesteistä ja tiedän, että ei se ole sellainen vastaus, jonka haluaisitte kuulla, mutta mekin olisimme halunneet saada parempaa vertailua aikaiseksi eri liikennemuotojen välillä. Se, että lähestytään tätä ongelmaa niin, että saadaan aikaiseksi täydellinen, oikeudenmukainen eri liikennemuotojen välinen kilpailu on vaikea tie kuljettavaksi, koska eroja on niin paljon. Ehkäpä siitä syystä on parempi yrittää sisällyttää yhä enemmän tätä haittavaikutusten sisällyttämiskäsitettä näihin eri aloitteisiin. Eli askel askelta eteenpäin niin, että haittavaikutukset otetaan yhä enemmän huomioon. Näin komissio aikookin tehdä tulevaisuudessa. Luonnollisesti minun on vaikea sanoa muuta kuin mikä nyt komission työryhmässä on todettu, josta olemme kertoneet tässä tutkimuksessa – Komission politiikan tavoitteet käyvät selkeästi ilmi valkoista kirjasta. Ne eivät ole muuttuneet. Valkoinen kirja muuten toisti sen, mitä sanottiin vuoden 2008 viherryttämispaketissa. Eli tuo politiikka on sellainen, että tämä haittavaikutusta sisällyttäminen kustannuksiin on tärkeä osa politiikkaa. Se on tärkeä monessakin suhteessa, ja jatkamme ponnistelujemme tämän asian puitteissa useiden eri aloitteiden kanssa. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Tämä asia on nyt käsitelty seuraavan kokouksen. Aikataulu on 21. tammikuuta torstaina kolmelta maanantai. Eikä maanantai. Se on maanantai 21. 20. tammikuuta. Eva Lichtenberger. Ja nyt kommentti. Komission vastaus. Kohdistuu vain muutamaan kysymykseen. Ja siinä jätettiin paljon pois siitä, mitä me haluamme tietää, miten jatketaan. Mutta komissahan voi vasta ihan mielellään kirjallisestikin. Reilu pyytä, voisiko komissio voisi ottaa sen huomioon ja lähettää sen minun kirjallisesti ja minä lähetän sen koordinaattoreille. Sain. Kiitos puheenjohtaja joustavuudesta. tässäkin asiakokonaisuudessa data on tärkeää. Puhutaan oikeuksista. Minun ehdotus on, että komissio tulevaisuudessa ottaisi sen huomioon lainsäädäntöehdotuksessaan. Että datan keruu ja sen harmonisointi on se aiheena jos me haluamme sitä hyvin keskustella. Okay. Mr. Santamato, do you want to say anything? On the issue of data. Tietokeruukysymyksestä. Täytyy kyllä todeta, että meillä on paljon jännitteitä älykkään sääntelyn tarpeiden välillä, että meidän täytyy kyetä sääntelemään kunnolla ja samalla se, että vähennetään hallinnollista taakkaa yrityksille, joka taas johtaa usein siihen, että vähennetään säännöksiä tässä suhteessa. Eli ja tietojen tarjontaa. Niin, me olemme samaa mieltä, haluaisimme lisää tietoja, mutta samalla tämä jännite näiden kahden tarpeen välillä on olemassa. Seuraava askel Ainakin voisin mainita sen, että komissio tällä hetkellä työstää uutta ehdotusta tieliikennemaksuksi, jonka tavoitteena olisi korvata nämä aikapohjaiset vinjetit. Tämä sisältäisi siis myös yksityisautot. Aloite on käynnissä. Myös rautatie melu puolella. Olemme työstämässä myös direktiivi, joka koskee ei-mobiileja, koneistoja ja vaikuttaa myös sisävesiliikenteeseen. Ja lisäksi meillä on käynnissä oleva työ, joka tehdään ikan kanssa ilmailualusten ja ETS-suhteesta. Tämän lisäksi on myös valvottu ja tarkistettu meriliikenteen päästöjä. Eli nämä ovat ne asiat, joita tällä hetkellä työstämme. Mutta pelkään pahoin, että en kykene ilmaisemaan juurikaan enempää sen suhteen, mitä tämän hetken meillä on käsillä. Kiitos. Okei. Okay. Selvä. Kiitos. Minä sanoin, seuraava kokous 20. tammikuuta kello kolme. Ja nyt ja kokous, joten pyydän niitä poistamaan, joiden tällä ei pitäisi ollakaan. Toivottavasti se on nopeaa, Voisitko lähteä?